Okay, good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan. Toinen puolisko Intan kokousta tällä viikolla. Ja aloitetaan kohdasta 7 ja 8. Kohdista 7 ja 8. Kyseessä on yhteiskeskusteli alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä. Ja Myöskin kyse on siitä, miten liitytäänkö Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan. Ja paikalla on kaksi valmistelijaa. Yksi sopimuksesta itsestään ja toinen sitten tuosta alkuperimityspuoliskosta. Anna heille puheenvuoron välittömästi. Otetaan edustaja Hansenista. Olkaa hyvä. Yes, uh, good morning to Hyvää huomenta kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Kuten nyt huomaan, niin täällä on varsin paljon alkuperämerkinnöistä kiinnostuneita henkilöitä. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia. Tämä äh, Geneven äh, asiakirja on todellakin 58 äh, vuoden sopimuksen lisäys ja siinä tarkoitus on juuri maa alkuperäismerkintöjen suojaamisesta Aiemmin EU ei voinut olla osallinen tässä, mutta nyt se on mahdollista ja tämä on erinomainen juttu, koska tämä sopimus parantaa juuri näiden maantieteellisten merkintöjen suojaa. Mitä meillä nyt sitten on edessämme? Kysymys on ratifiointiinstrumenteista, joilla voidaan sitten laajentaa tätä ja myöskin laajentaa tätä sääntelyä, jotta EU pystyy nämä myöskin oman velvollisuutensa täyttää. Minun ryhmäni pitää tätä hyvänä, koska EPP on aina hyvin voimakkaasti halunnut suojella näitä maantieteellisiä merkintöjä. Ne ovat hyvin tärkeä asia tuotteittemme laadun suojelemiseksi ja myöskin hyvin tärkeää äh, äh, maaseutuyhteisölle sekä myöskin äh, viljelijöiden elannolle. Samalla niissä myöskin puolustetaan eurooppalaista monimuotoisuutta globalisaatuneessa maailmassa. Tällä hetkellä osa EU-maista ovat tämän Lissabonin sopimuksen osapuolia. Nyt EUn liittyminen tähän Geneven asiakirjaan kuitenkin laajentaa myöskin kansainvälisellä tasolla tätä suojaa. Lisää etuja tulee myöskin siitä, että kansainvälisessä kaupassa tämä äh, Genevin asiakirja tuo paremman suojan kuin TRIPS-sopimus ja äh, niin kun ajatellaan tämän hetkistä VTOn suojan tasoa, niin myöskin laajennettu Geneven asiakirjan laajempi suoja on oikein paikallaan. Neuvottelut Neuvottelut uudesta luettelosta kahden, tai se tapahtuvat kahdenvälisissä neuvotteluissa ja ne voivat olla aika tehottomia, kalliita ja pitkiä prosesseja. Sitten kun liitymme tähän, niin tällä tavalla tämä tunnustus tulee sitä kautta ja tässä voidaan tehdä sitten kaikenlaisia vastapyyntöjä tämän Geneven asiakirjan kautta, kun sitten tätä äh, suojaa on laajennettu, niin äh, silloin voimme myöskin saada aikaiseksi tämmöinen monenkeskisen luettelon näistä. Äh, ja valmistelijana tätä liittymistä ajatellen. Minä ehdotan, että pidämme aika pitkälti kiinni komission ehdotuksesta. Se on tasapainoinen, eikä se millään lailla äh, ole ähm, sen vastainen, mitä nyt poliittisia keskusteluja on käyty. Ja tässä olen vielä sitä mieltä, että tämän tekstin täytyy kuitenkin olla täysin TRIPS-sopimuksen kanssa linjassa jotta todella sitten myöskin VTOssa ollaan samassa linjassa ja tämän Geneven asiakirjan merkitys EUlle ei sitten enää kuitenkaan myöskään vaikuta kahdenvälisiin vapakauppasopimuksiin. Jos markkina tilanteet sitä vaativat, niin voimme sitten toimia tältä pohjin. Ja haluan vielä muistuttaa teitä siitä, että maantieteellisten merkintöjen politiikkaa on taannoin vastaan on Yhdysvaltain taholta hyökätty ja siellä on joidenkin juustojen vientiä Meksikon markkinoille haluttu arvostella. Ja tämä on hyvin selkeä tämä signaali. Tämä todella osoittaa, että kyllä maantieteellisten merkintöjen suojaa on laajennettava ja myöskin pientuottajien etua on ajattava EU-ssa, joten odotan nyt sitten teidän panostanne ja tietysti huomiotanne tähän hyvin, hyvin tärkeään asiaan. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Ja sitten toinen mietintö, tai siis lausunto on Titsiana Beginin. Olkaapa hyvä. Grazie presidente, grazie anche all'altro relatore con il quale sono... Huomenta puheenjohtaja. Kiitos ja kiitos toiselle valmistelijalle samaa mieltä periaatteessa, vaikka onkin elementtien liittyen siinä miten suojellaan näitä maantieteellisiä merkintöjä, niitä tuotteita, jotka ovat muita kuin elintarvikkeita. Mutta me Kyllä tuohon tekstiin tulemme sanomaan panoksemme. Tenui. Tietenkin meidän täytyy unionin tasolla toimia, koska Euroopan unionissa on tuhansia tuotteita, jotka ovat perinteisiä tuotteita, vaikkapa äh, parmigiano, juusto ja kreikkalaiset fetajuustot ja niin edespäin. Meillä on paljon sellaisia tuotteita, joita täytyy suojella epälojaalilta kilpailulta. Ja on tiettyjä tuotteita, jotka todella hyötyvät tästä suojelusta. 14 miljoonaa euroa on jopa näiden tuotteiden arvo, joita on tarkoitettu vientiin. On erittäin tärkeää, että me edistämme näitä tuotteita ja suojelemme niitä. 2015 jo äh, saatiin lakiteksti, joka koski alkuperämerkintöjä ja äh, siitä on selkeitä etuja. Tällaisen äh, instrumentin avulla voimme suojella tuhansia ja taas tuhansia alkuperämerkittyjä tuotteita yhdellä lainsäädännöllä. Tällä hetkellä vain seitsemän EU-valtiota kuitenkin osallistuvat tähän <clears throat> toimeen. Ja haluaisin vielä korostaa yhtä tärkeää seikkaa. Tämän lainsäädännön ansiosta me voimme käyttää tätä alkuperäsuojamerkintää ilman, että meidän täytyy vedota kunkin tuotteen kohdalla erillisiin suojelutoimiin. Eli maantieteellinen suojelu, maantieteelliset merkinnät ja niiden suojelu on tärkeää ja siksi olen iloinen tästä ehdotuksesta. Thanks a lot. And... Kiitos. Sitten varjo, varjoesittelijät. Ensimmäisenä edustaja Danti. Grazie, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kuten muistamme, niin parlamentti halusi lausua, lausua kantansa alkuperämerkintä asiaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä liittyy myös teollis- ja tekijänoikeuskysymykseen. Mielestäni EUn päätös tukea alkuperämerkintöjä kolmansissakin maissa – on seurausta siitä filosofiasta, jota tämä meidän lainsäädäntömme noudattaa. Halutaan ottaa huomioon paikallisten ja alueellisten tuotteiden erityispiirteet, perinteet ja tarve suojella sekä tuottajia että kuluttajia, jotka ansaitsevat luotettavaa tietoa tuotantopaikoista muun muassa – Tämä on yhdenmukainen komission toimien kanssa silloin, kun se neuvottelee kolmansien maiden kanssa kauppasopimuksista ja haluaa suojella laadukkaita tuotteita, välttää ja torjua väärennyksiä. Tässä on kyse erityisesti niistä tuotteista, jotka kohdennetaan maailmanmarkkinoille. Tässä on kyse 11 miljardin euron arvoisesta vienti äh, tuotteistosta. Kyse on sekä äh, elintarvikkeista että juomista. Ja haluan äh, onnitella esittelijää hyvästä luonnoksesta. Ja minulla olisi pari kommenttia. Kun ajatellaan alkuperämerkintöjen luetteloa, jonka komissio esittää, sen tulisi sisältää automaattisesti myös ne eurooppalaiset alkuperämerkinnät, jotka on jo rekisteröity seitsemässä jäsenvaltiossa. Tämä toimi on välttämätön, jotta voidaan taata suojelun yhdenmukaisuus. Toiseksi, kun ajatellaan mahdollisia uusia alkuperämerkintöjä, komission täytyy säännönmukaisesti kuulla jäsenvaltioita ja tuottajia. Tuottajien kanssa täytyy käydä keskustelua, dialogia. Ja tietenkin täytyy ottaa huomioon myös EUn e mahdollinen, mahdollinen lainsäädännön kehittyminen, joka liittyy esimerkiksi PK-yrityksiin. Tällä hetkellä hän kansallisesti ja alueellisesti suurin osa alkuperämerkinnöistä on jo tunnustettu ja olisi tärkeää, että tämän, tämä suoja annettaisiin myös kolmansissa maissa. Ja kun komissio todellakin haluaa lisätä näitä alkuperämerkintöjä luetteloon, niin sen täytyy kuulla alan toimijoita, tuottajia. Ja olen erittäin iloinen tästä mietinnöstä ja mielestäni olemme voineet tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitos. Sitten Maria Shake. Sorry. Pahoittelut. En kiinnittänyt huomiota siihen, mitä sanoitte. En puhu ryhmän puolesta – näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Kiitos. So, we have no... Selvä. Ei ole sitten muita varustelijoita paikalla, eikä muita puheenvuoropyyntöjäkään. Annan siis puheenvuoron komissiolle. And it's, uh... Ja paikalla on Klaus Blank maatalouspääosastosta. Uh, Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle myönteisestä kannasta kohti komission ehdotusta, ehdotuksia. Yli 20 vuotta EU on johtanut monesti politiikkaa ja suojellut maantieteellisiä merkintöjä sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa maissa. Politiikka tarjoaa selkeitä hyötyjä EU-toimijoille – ja hyödyttää työpaikkojen luomista ja tuo myös kasvua. Nyt on investoitu voimakkaasti ja poliittista pääomaa myös siihen, että on tarkasteltu Lissabonin sopimusta, joka kulminoitui siihen, että hyväksyttiin Geneven sopimus toukokuussa 2015 VIPO-konferenssissa. Näin ollen EU pitäisi nyt sitten ryhtyä panemaan täytäntöön olemassa olevaa politiikkaansa ja liittyä Lissabonin sopimuksen Geneven eh, tekstiin nopea edistys jäsenvaltiossa on tarpeen, jos halutaan pitää yllä jos markkinoiden toimintaa ja myös jos halutaan jatkaa EUn kansainvälistä toimintaohjelmaa maantieteellisten merkintöjen suunnamisen osalta. Tämä on ainut looginen ja yritysti järkevä lähestymistapa. Politiikan pitäisi olla kiistatonta, jos ajatellaan sidosryhmiä, jotka hyötyvät sitten suojasta kolmansissa maissa mutta niihin ei kohdistu lisää kustannuksia ja hallinnosta taakkaa. Ei myöskään vaikuttaa äh, aivan kiistaa asiasta ja jäsenvaltioiden kanssa, mitä tulee tähän yksinomaiseen toimivaltaan, joka EUlla on Geneven asiakirjasta osana EUn yhteistä kauppapolitiikkaa. Uusikin asiakirja on potentiaalisesti merkittävä väline EUn kansainvälisessä strategiassa, jolla suojellaan materiaalisen merkintöjä ympäri maailmaa. Ja lisäksi neuvotaan tietysti kahdenvälisistä ja alueellisista sopimuksista. Ja samalla yritetään edistää materiaalisen merkintöjä VTOssa. Erityisesti jos Lissabonin sopimukseen liittyy useampi osapuoli. Lissabonissa pitää tehdä avoin kansainväliselle elimille. Se oli yksi päätavoite yhteistä EUn neuvottelumandaatissa, kun oli tämä diplomaattinen konferenssi. Se sopii EUn kokonaistrategialla suojellaan EUn maatisemerkintöjä globaalisti, erityisesti on pitkän aikavälin tavoite, joka liittyy monelliseen rekisteriin ja lainata tuota korkean tason suojaa viineihin, katsomaan viinit ja myös väkevät alkoholijuomat eh, TRIPSin puitteissa. Tämän myötä olisi kahden tavallisen suojellaan ei ole maatallisen merkintöjä, monenvälinen ja tai kahdenvälinen, joka voitaisiin räätälöidä yksittäisille valtioille sopiviksi. Huomattava määrä VIPO-jäseniä näyttäisi olla kiinnostunut siihen, että olisi tehokas monenvälinen väline mahdollisille merkinnöille, niin kuin on huomattu, kun tämäkin kirja allekirjoitettiin. Siellä on mukana myös Venäjä ja Kiina esimerkiksi allekirjoittamassa. Tässä olisi merkittävästi hyötyjä, jos EU olisi tässä jäsenenä. EU-maatosmerkinnät saisivat äh, määrättömän pitkään suojaa kaikissa genevi asiakirjan jäsenmaissa. Ja tämä olisi erityisen tärkeää, jos uudet jäsenet liittyisivät Geneven asiakirjan, erityisesti valtiot, jotka ovat kaupallisesti kiinnostavia EUlle, kuten ASEAN-maat, Intia, Kiina, Korea, Brasilia, Turkki sekä kansainväliset järjestöt, kuten kaksi afrikkalaista tekijänoikeusjärjestöjä OAE ja ARIPO. Monenvälinen rekisteri lisäisi globaalia mainetta EU-maallisilla merkinnöillä ja lisäksi se täysin harmonisoitu suojataso merkinnöille merkinnöillä Genevan kirjan allisuun järjestelmässä johtaisi siihen, että toiminta olisi resurssitehokkaampaa. Lopuksi komissio suhtautuu myönteisesti myönteisesti siihen, jos Euroopan parlamentti voisi antaa nopean hyväksynnän ehdotuksille, mitä, koska nämä liittymiskysymykset pitää ratkaista mahdollisimman pian poliittisista ja juridista syistä. Kiitos paljon. Thanks a lot, Mr. Blank. Kiitos paljon, herra Blank. Sitten takaisin esittelylle edustaja Hansen. Yes, um, thank you very much and maybe... Uh... Kiitos. Ehkä vain haluaisin lisätä yhden seikan, josta olen täysin samaa mieltä Rovan Beginin kanssa, että todella ripeästi liityttäisiin ja toiseksi olen sitä mieltä, että nämä herran Dantin suositukset ovat hyviä, nimittäin se, että nämä maantieteelliset merkinnät ovat jo seitsemän jäsenen tunnustamia, jotka ovat siis tässä mukana ja että niiden pitäisi olla myöskin tässä luettelossa. Kaikki tämä, mitä halusin sanoa, oli tässä. Edustaja Begin. Elena on no, molto... Niin, ei ole paljonkaan lisättävää. Meillä on aika selkeä kanta nyt tässä. Haluaisin korostaa sitä, että jos tämä järjestelmä olisi jo tänään voimassa, niin meillä ei olisi ongelmia Singaporen kanssa. Indeed. So... Juuri näin. Tarkoitus jättää viimeistään 21. päivä marraskuuta kello 12 puolelta päivin. Näin ollen. Kohdat 7 ja 8 on käsitelty. Siirrymme kohtaan 9. Eli naapuruus, kehitys ja kansallisyhteistyön välineen perustaminen, kuten tiedätte, komissio yrittää pitää nyt ottaa mukaan kaikki ulkoiset rahoitusvälineet, tai siis yrittää yhdistää ne yhdeksi annoksi välineeksi. Ja tämä on osa peli. Ja Marit Chake on esittelijä. Um, chair Berns. Kiitos Bern, kiitos puheenjohtaja. Tänään keskitymme meidän lausuntoamme tästä uudesta naapuruus, kehitys, välineestä niin sanottu NDICI No, tätä siis komissio ehdottaa ja selkeyden vuoksi tätä ei pidä sekoittaa tuohon uuteen MFF-lausuntoon kaiken kaikkiaan tai tuohon lausuntoon, joka koskee uutta liittymistä edellyttävää välineeseen. Eli edelleenkin on tiettyjä e, aspektieroja suhteessa budjettiin. Ja, mutta totta kuten sanoitte alustuksessanne, NDICissä se, komissio ehdottaa sitä, että yhdistetään tietyt välineet yhdeksi välineeksi työstän tätä myös ulkoasevaliokunnassa ja kaiken kaikkiaan, mitä tulee tähän ulkoasien budjettien rakenteen niin yksi tärkeä jäljellä kysymys on se, miten uusi rakenne, miten sitä hallinnoidaan ja mikä on parametin rooli siinä sitten jatkossa, että tulee ohjelmointiin ja valvontaan. Mielestäni on lähes mahdotonta arvioida siitä, mitä hyötyä rakenteella on, tietämättä, miten sitä hallinnoidaan. Ja tietysti kaikki kollegat katsovat tätä kussakin valiokunnassa, jos ovat mahdollisesti mukana. No, monet ovat tässä varmasti samaa mieltä, että näette tämän huolen myös hallinnoista se tässä nyt myös lausunnossa joka tulee Intalta. Totta kai, koska olemme kansallisen kaupan valiokunta, niin olen yrittänyt lisätä synergiaa ulkoasioiden ja kaupan välillä. Tässä on paljon potentiaalia mielestäni. Olen esimerkiksi korostanut sitä, että NDIC pitäisi olla mukana Aid for Trade-aloitteessa, GSP-asetuksissa, kestävyysaloitteessa, Kimberley prosessissa, tietysti konfliktimineraali, teksteissä haluaisin korostaa sitä, että NDIC pitäisi johtaa siihen, että edistetään monenvälisyyttä, suojellaan sitä, siihen kohdistuu nyt paljon painetta. Kestävä taloudellinen yhteistyö on myös tärkeä kansainvälinen kaupan investointisuhteet sekä säännöt ja periaatteet VTOn alla pitää muistaa. Lopuksi halusin korostaa sitä, että olemassa olevat suhteet, kauppasuhteet pitäisi ottaa huomioon, kun arvioidaan suhteita kolmansiin maihin. Hieno käydä tätä keskustelua nyt. Odotan innolla tarkistuksen, että tarkistukset tehtymistään marraskuun 26. päivä. I think 27. 27. päivä, eikö? No, parempi niin. So. Selvä. Varjoesittelijät edustaja Greenley. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää lausunnosta ja hyvästä työstä. Olen iloinen tästä asetuksesta. Sehän on omiaan vahvistamaan kestävää talouskasvua ja kestävyyttä. Erityisesti naapurustoalueillamme ja Afrikassa kaikkein eniten tarpeessa olevissa maissa. Jos tätä hoidetaan ja toteutetaan hyvin, tätä asetusta, niin se myötä vaikuttaa kyllä siihen, kun vastaamme globaaleihin haasteisiin, edistämme ihmisoikeuksia, demokratiaa, vakautta, rauhaa, tuemme kansalaisoikeuksia, kansalaisjärjestöjä, pystymme vastaamaan nopeasti kriiseihin, epävakauteen ja konflikteihin. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, että nämä tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, mutta välineessä tulisi olla, tai välineellä myös tulisi olla myös se tavoite, että vahvistetaan kolmansien maiden taloudellista kehitystä. Se on yksi edellytys vakaalle ja rauhanomaiselle yhteiskunnalle. Kansainvälisten kauppapolitiikkojen pyrkimys torjua muun muassa korruptiota, senkin tulisi olla asetuksen ytimessä. Tällä tavalla voidaan estää kriisejä. Kun pönkitetään talouskasvua ja ylipäänsä vakautta, niin se olisi tervetullut kehityskulku. Olen iloinen tästä uuden privaattisektorin investointipuitteistosta. Äh, sen tarkoitushan on tukea pk-yrityksiä, digitaalitaloutta, työpaikkoja ja investointeja. Se tulee vaikuttamaan paikalliseen kehitykseen ja estää paikallisten markkinoiden pirstoutumista ja vääristymistä. Tuen esittelijä myös siitä, että tämän välineen tulisi olla täydentävä, kun puhutaan kauppakumppanuuksista – ja suosituimmuusjärjestelmästä ja sääntöihin perustuvasta valtion apujärjestelmästä. Euroopan parlamentin tulisi tietysti olla myös täysimittaisesti mukana koko välineen elinkaaren ajan aina suunnitteluvaiheesta arviointivaiheeseen ja dialogia tulee vahvistaa. Eli nämä ovat minun tarkistusteni linjaukset ja tulen niitä esittämään piakkoin. Perfect, thanks a lot. Loistavaa, kiitos paljon. Seuraavana kuin puolesta Helmut Scholz. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Ja osittain olen samaa mieltä näistä huolenaiheista näissä yksittäisissä kysymyksissä. Tämä huolettaa meitäkin. Ensinnäkin, jos ajatellaan näitä varoja, tämä varmastikin menisi pidemmälle kuin nämä kehitystavoitteet ja nyt tätä on jo tapahtunut, mutta että meillä olisi pelkästään vain yksi ainoa ulkoinen instrumentti saattaisi kyllä tätä tilannetta vääristää. Se toisi mukanaan sellaisen kehityksen, joka voisi sitten vaikuttaa myöskin joltain osin kehitysyhteistyöhön ja Tämä vaikuttaisi myöskin laajempiin ulkoisiin tavoitteisiin ja missä sitten parlamentilla on mahdollisuus tähän asiaan puuttua sitten Tästä toisaalta puuttuu myöskin arojen myöntämisen osalta kriteereistä avoimuutta ja myöskin yksityisten sijoitusten ja eri instituutioiden rooli on epäselvä. Demokratia ja kansalaisyhteiskunta ovat asioita, joiden pitäisi todella olla kaikissa näissä kehitykseen liittyvissä instrumenteissa, jos sitten tarkoituksena on se, että tässä ei ole näyttöperusteisia kriteereitä, niin resurssit jaetaan muutoin, niin en usko, että tätä voidaan lisätä. Kolmas aspekti on sitten vaikutus edunsaajiin. Yksi instrumentti tarkoittaisi sitä, että, jo, että tähän tästä katoaa tiettyä maantieteellistä ulottuvuutta muun muassa, jos tämä on yhden koon ratkaisu kaikille, niin tämä saattaa kielteisesti vaikuttaa joillekin alueille, jotka hyötyvät nyt näistä EUn tuesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että EUn tuen parempi jako pitäisi erityisesti suunnata vähemmän kehittyneisiin maihin. Tällä hetkellä edistyneimmissä maissa mm, keskimäärin tukea saadaan enemmän ja tilanne on parempi, joten mielestäni meidän täytyy tämä 0,2 prosentin tavoite kuitenkin pyrittävä takaamaan. Sitten demokratiakysymykset, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden täytyy pyrkiä takaamaan budjetissa tietty joustavuus suhteessa komissioon. Ja viimeiseksi haluan vielä mainita, että tämä äh, sitten tapahtuu sillä tavalla, että ennustettavuuden äh, kustannuksella lisätään tätä joustavuutta. Tässä on vaarana, että tiettyjä riskejä ilmenee ja pitkän aikavälin äh, kehityksen tavoitteet ovat tässä nyt vaarassa. Lopun, lopuksi siis olin tuohon lausuntoomme jo lisännyt tämän yleisen näkemyksen näistä rahoitusnäkymistä, mutta meitä tämä yksittäisen välineen lähentymistapa huolettaa ja senpä takia ajattelemme, että nämä huolenaiheet on hyvä ottaa huomioon, mutta pyrimme esittelijän kanssa viemään asioita tähän suuntaan. Kiitos Hautala. Much. Kiitos. Meillä on loistava valmistelija. Tässä tekstissä hän työstää myös AFET-valiokunnassa näitä välineitä yleisesti ensin. Ryhmäni on samaa mieltä siitä, että pitää yksinkertaista toimintaa, tarvitaan synergiaa eri 12 ulkoisen rahoitusvälineen välille, mutta suhtaudumme epäröiden. No tämä ei niinkään liity intavaliokuntaan. Valitettavasti ottaen uskomme, että ehkäpä tässä pitäisi yhdistää kuusi välinettä ja sitten viisi keskitettyä välinettä, mutta halusimme, se, nä, äh, halusimme että tietyt välineet pitäisi erillään ja tiettyjä huolen parlamentissa on siitä, että laitetaan kaikki yhteen yhdeksi välineeksi, mutta jos näin tapahtuu, mikä ei ole itsestään selvää tällä hetkellä, niin sitten – tarvitaan kunnon suojatoimia lausukkeita. Ja valmistelija on korostanut, että tärkeää on välineen hallinnointi sisältäen Euroopan parlamentin roolin totta kai, kun valvotaan välineitä. Ja että tätä pitää erillään. Sitten suhtaudun myönteisesti valmistelijan tarkistuksiin, jotka korostavat sitä, miten tärkeää kauppaan välineet ovat kestävyyden kannalta kolme, seitsemän tarkistukset kaikki mennä tähän suuntaan. Ja mielestäni nyt on hyvä tilaisuus meille kiinnittää huomiota kestävyyteen ja avoimuuteen toimitusketjuissa, globaalissa arvo, globaaleissa arvoketjuissa, koska mielestäni juuri tämä tulee olemaan kaiken ytimessä, kun katsotaan sitä, miten kauppa hyödyttää ja antaa panoksensa kestävälle kehitykselle. Ja ehdottaisin tarkistusta, jossa muistutamme komissiota vieläkin enemmän tarpeesta saada due diligence. Horisontaalisesti nyt on loistava lainsäädäntö, joka on mainittu tarkistuksessa kolme. Kimbeli-prosessi, sitten konfliktimineraali, teksti. Haluaisin lisätä tähän esimerkiksi, että tuo asetus on nostettu loistavaksi välineeksi kaupalle ja kehitykselle ja reilulle globaalille arvoketjulle, joten kyllä uskon, että tämä on erittäin hyvä luonnosteksti. Ehdottaisin ehkäpä muutamaa tarkistusta, tähän suuntaan. Thanks a lot. Kiitos. Ja Asset vastelijan Ilmarin puolesta minä nyt kerron ryhmämme kannan, SDn kannan. Valitettavasti Inma ei pääse paikalle, hän suhtautuu myönteisesti Maritsiskaakin luonnostekstiin. Ja hän esitti muutama lisäkommentti vielä. SD tukee sitä, että ulkoiset rahoitusvälineet integroidaan ja sitä, että ottaa mukaan jopa kehitysrahasto, mikä on parmeilta pitkään jatkunut pyyntö ja myös ryhmällämme ollut nyt on budjetti 29,2 miljardia euroa. No, siinä pitäisi varmistaa parempi koordinointi EU-kauppa- ja kehityspolitiikalle Agenda 2030 puitteissa, joka siis koskettaa kestävää kehitystä. Sitten tuonne prioriteetti SDlle on se, että puolustetaan monenvälistä kauppajärjestelmää, jonka sydämessä on VTO. Senpä vuoksi myös tiettyjä rahoitusvälineitä tarvitaan tukemaan sitä tätä nykyaikaista maailmankauppajärjestöä, että voidaan varmistaa menestyksekkäästi täytäpano kauppahelpotussopimuksissa, mutta lisäksi pitää paremmin koordinoida VTOn ja muiden kansalaisjärjestön toimintaa, jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, kuten työjärjestö UNCTAD tai YK naisjärjestö esimerkiksi. Neljänneksi EUn ulkoistatusvälineet eh, tarvitsevat eh, hallinnointiperiaatteita, niistä pitää päteä myös vastuullisuus ja avoimuuden periaatteita tässä suhteessa pidämme hyvänä sitä, että valmistelija mainitsee tarpeen ulle vahvistaa Euroopan parlamentin roolia koko talousarviomenettelyssä. Viidenneksi Mielestäni myös hyvä, että on mainittu se, että pitää konsti panna täytäntöön Age for Trade-välineet ja tarvitaan myös due diligence-säännöksiä, mukaan lukee konfliktin mineraaliasetus ja kiihotuksen vastainen lainsäädäntö, Kimberlin prosessi ja GSP-asetus muun muassa. Valmi- varjoistelijamme halusi myös mainita selvästi tarpeen parantaa ex ante ja ex post arviointeja vapaakauppasopimuksissa erityisesti ajatellen sukupuolet ulottuvuutta. Ja kestokehityksen luvut pitää olla täysin tätä pantavissa, jotta voidaan antaa kapasiteettia kansalaisyhteiskunnan järjestöille, kansalaisjärjestöille. Sitten pitää tukea pk-yrityksiä, jotta ne voivat hyötyä tästä täysimääräisesti näistä sopimuksista. Ja toisaalta on tärkeää tarjota teknistä ja rahoitustukea kauppakumppaneillemme, jotta ne voivat noudattaa normejamme. Varjoesittelijämme odottaa siis innolla hedelmällistä ja hyvää yhteistyötä valmistelijan kanssa. Ei muita puheenvuoropyyntöjä ole tullut. Annankin siis puheenvuoron komission edustajalle. Ja ulkosuudenhallinnolle ensin komissiolle herra Bernardsan Emeterio. DFK-pääosastosta. Good morning, thank you very much. Huomenta, kiitos puheenjohtaja, huomenta kollegat. Todellakin komissio itse asiassa pitää hyvinä näitä Schaken esittämiä tarkistuksia erityisesti, että korostetaan siitä, että kysymys on myöskin kauppaa koskevasta ää, ää, instrumentista kauppa tulee selkeästi jo esille. Tarkoituksena on pitää esillä EUn arvoja ja perinteitä ja kaupan mukana myös jo asetuksessa artiklassa 3,5 perustamissopimuksessa, jossa kauppa on yksi niistä asioista, jotka tulevat tässä keskeisenä tavoitteena esille tässä asetuksessa, kuten myöskin Agenda 2030 ja EU-konsensuksessa, myös eurooppalaisessa konsensuksessa on myöskin todettu, myöskin kauppa on yksi keskeisistä tavoitteista kansainvälisessä yhteistyössä ja kehityksessä ja olemme sitä mieltä teidän laillanne, että tämä on yksi sellaisesta mekanismista, jolla investointeja ja voidaan luoda ja jolla myöskin myös puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Nämä kommentit äh, Rova Saakelta ähm, hallitusten osalta pidämme niitä äh, tervetulleina ja nyt pyrimme äh, parantamaan parlamentin roolia. On totta, että tämä tapahtuu tietysti myöskin eri valiokunnissa ja AFETissa ja olemme sitä mieltä, että tarvetta on todella sille, että parlamentti on mukana johtamassa ja antamassa poliittista ohjausta, äh, kun tätä välinettä käytetään. Tämä väline oikeastaan liittyy viralliseen kehitysapuun, eli kehitysyhteistyöhön. Emme voi unohtaa, että noin 92 prosenttia koko välineestä on tarkoitettu virallisen kehitysavun puitteissa toteutettavaksi, joten tämä on hyvin tärkeä, ehkä kaikkein tärkein osa-alue tässä välineessä tämä kehitys. Tässä puhuttiin myöskin joustavuudesta ja toisaalta ennustettavuudesta ja se, että otetaan tämä kehitysrahasto mukaan tähän budjettiin, jota itse asiassa parlamentti on pitkään jo pyytänyt, niin tätä kautta ehdotamme myöskin tiettyjä summia, jotka eivät ovat noin 11 prosenttia. Ja ymmärrämme tietysti myöskin näiden ei-ennalta määrättyjen summien määrät. Haluan muistuttaa, että kehitysrahasto on tällä hetkellä noin 20 prosenttia ja sillä ei pystytä näitä toimien muutoksia ottamaan huomioon, vaikkapa ajatellaan Ebolaa tai tätä maahanmuuttokriisiä. Kehitysrahastossa on On hyvin tärkeää muistaa, että tässä otetaan äh, kaikki äh, sen keskeiset elimet esintille, mutta ne ovat mukana myöskin varanhoitoasetuksessa, joten Euroopan äh, kestävän kehityksen rahaston tavoitteisiin ne kuuluvat. Ja nyt sitten, kun ajatellaan koko asetuksen tavoitetta, niin tarkoituksena on olla täysin tämän kestävän kehityksen rahoituksen linjojen mukainen, muka, mukaisesti toimia Odotamme nyt sitten näitä tarkistuksia ja olemme valmiita vielä työstämään tätä välinettä, jotta saamme sellaisen lähestymistavan, joka tuo meille sitten virtaviivaisen hyvän välineen. Yes. Kiitos ulkosuojelun puolesta, herra Sebregondi. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Niin, ulkosuhdehallinnossakin olemme sangen tyytyväisiä mietintöön ja valiokunnan esittämiin tarkistuksiin, koska ne ilmentävät sitä henkeä ja niitä periaatteita, jotka ovat tämän ulkosuhdevälineen taustalla. Tavoitehan on kestävä kehitys mukaan luettu verrattuna mukaan luettu myös kaupan ala, aivan kuten kollega komissiostakin sanoi. Eli me olemme iloisia siitä, että täällä viitataan kaupapolitiikan tukemiseen, taloudelliseen diplomatiaan ja kestävän ähm, kasvun ja kestävän työllisyyden tukemiseen. Me suosimme moni, multilateralismia, sehän on päivän sana – ja kaiken kaikkiaan voimme tukea tätä prosessia, jota INTA-valiokunta ehdottaa. Mitä tulee tämän välineen hallinnointiin? Me puollamme, aivan kuten täällä on ehdotettu, puollamme sitä, että jatkos, jatkuvasti saadaan kest, tietoa välineen toteuttamisesta – ja valiokuntien välillä käydään jatkuvasti ja komiteoiden välillä käydään jatkuvasti vuoropuhelua, sitä tuemme. Ja on hienoa, että meillä on valvontaryhmä, joka valvoo nimenomaan kauppasopimuksen toteuttamista. Tällä tavalla voidaan ihan päivittäinkin äh, varmistaa parlamentin valvontarooli Suhtaudun myönteisesti moniin kommentteihin, joita täällä on tänään kuultu. Muun muassa Hautala puhui siitä, kuinka tärkeää on varmistaa tarjontaketjun avoimuus. Eli tämä yhdessä sellaisten asioiden kanssa kuin vaikkapa avoimuus, ihmisoikeudet, vastuuvelvollisuus – ja ylipäänsä standardit ja normit, kun puhutaan vaikka ympäristönormeista ja niin edespäin, niin ne ovat kaikki tärkeitä meille samalla kun tuemme niitä investointeja, jotka liittyvät kauppasopimukseen, joten odottelemme, että tämä ää, prosessi saadaan päätökseen. Kiitos. No tässä on paljon varaa saada yhteisesti tuettu lausunto tältä valiokunnalta. Ja toivon myös todella, että kommentit hallinnoista tässä, jotka nyt kuultiin, saavat kaikua komissiossa, koska minusta nyt tuntuu siltä, että on tärkeää tietää paljon yksityiskohtaisemmin, mikä tilanne on kuin nyt. Ja minua nyt hämmentää, että näitä tietoja ei ole tarjottu jo. Mikä siis tulemaan parlamentin rooli? Ja mielestäni on tärkeää meidän tietää hallinnosta ennen kuin arvioidaan välineen tuoma hyöty ja uskon, että tässä pitää jatkaa ja käydä läpi valiokunnan prioriteetti, niin pitää kuitenkin muistaa tämä tärkeä kysymys, joka on tuo hallinnointi EU-tasolla, mitä tulee talousarvioon. Se on tärkeää ja hienoa nähdä, että eri poliittisten ryhmien välillä on tällainen konsensus olemassa. Se varmasti otetaan tässä huomioon luonnoksessa. Odotan innolla hyvän lausunnon valmistelua täydellistä. Tarkistus pitää jättää kun 7. päivä marraskuuta mennessä, ilta kuuteen mennessä. Kiitos. Kohta 10 sitten. G20, parlamentaarinen foorumi, pidettiin Buenos Airesissa ja nyt sitten Euroopan valtuuskunnan matkaraportti. Herra Vikla, olkaa hyvä. Chairman, thank you very much and dear colleague. Kiitokset. Todellakin valtuuskunnassa oli yhdeksän edustajaa ja kävimme siellä G20 parlamentaarisessa foorumissa tuolla Buenos Airesissa ja enemmistöpoliittisista ryhmistä oli edustettuna. Me myöskin saimme seuraksamme neljä ryhmän, ryhmien avustajaa tähän valtuuskuntaan. Kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että tämä oli hyvin myönteinen reissu. Se oli todella hyvin menestyksekäs ja logistisesti hyvin aika mutkikaskin valtuuskuntamatka. Me osallistuimme aivan ensimmäiseen parlamentaariseen foorumiin G20 puitteissa ja tämä oli ensimmäinen, sillä kaikki muut tapahtumat, joissa oli mukana parlamentaarikkoja, ovat olleet järjestettyä eri tasoilla eikä tällaista suurta kansallisten parlamenttien G20-jäsenten ja Euroopan unionin parlamentaarikkojen edustustoa ole ollut. David McAllister ja minä AFETista Ähm, osallistumme paneeleihin ja tämä paneeli kysytteli äh, korruptiota, tehokasta hallinnointia ja äh, McAllister oli siinä puheenjohtajana. Keskustelimme myöskin kestävästä äh, kaupasta, tai minä Inta siis edustin siellä ja keskustelimme kansainvälisestä kaupasta ja reiluudesta ja monenkeskisyydestä. Ja otimme myöskin alueelliset kysymykset esille, keskustelimme niitä parlamentaarikojen kanssa ja myöskin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meillä oli kokouksia vuosia niin ennen kuin jälkeenkin, kun tuo äh, foorumi järjestettiin. Tämä oli hyvin keskeinen hetki äh, kun ajatellaan merkosuursuhteitamme ja myöskin assosiaatiosopimusneuvotteluja, joten äh, me veimme hyvin vahvan viestin, me tuemme sitä, että saadaan neuvottelut nopeasti päätökseen, mutta joka tapauksessa mielestämme se pitäisi tehdä ennen EU-vaaleja mutta tämä ajankohta kuitenkin sitten tapahtui myöskin aika pian, tai tämä matka tapahtui aika pian Brasilian presidentinvaalien jälkeen, ja tällä on ollut vaikutusta selvästi jo trendeihin ja siihen, mitä mahdollisuuksia näissä Mercosur-neuvotteluissa on. Olemme tavanneet myöskin Argentiinan kongressin ylä- ja alahuoneen jäseniä ja osoitimme paljon kiinnostusta tai oli paljon kiinnostusta äh, tähän aiheeseen. Jos jokin kielteinen puoli tässä matkassa sitten oli, niin se oli ehkä joidenkin näiden äh, äh, tapaamisten taso. Olimme odottaneet presidentin tapaamista, se ei kuitenkin onnistunut ja yhdessä kokouksessa myöskin sitten siirryttiin ministeritasolta varaministeritasolle valitettavasti. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vielä jatkossa Äh, ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta G20. Sitä olisi siis hyvä vahvistaa todella. Ja se, mitä tapahtui Buenos Airesissa, on asia, joka pitäisi todella äh, jatkaa tätä, eikä millään lailla luopua äh, G20-kokousten otteen kunnianhimoisesta tavoitteesta. Ja toinen asia on sitten se, että pyrimme nyt vahvistamaan näitä Mercosur-neuvotteluita. Ne ovat hyvin tärkeitä EUlle nämä neuvottelut ja niiden päätös. Ja sitten jos sopii, niin minä voisin ehkä vielä vetää langat yhteen niin, se, että G20-parlamentaarinen foorumi on nyt perustettu, niin mm, olemme hyvin selväsanaisia siinä, että tämä on erinomainen asia. Ja siellä oli myöskin muista maista äh, tulevia parlamentaarikkoja, jotka pitivät sitä hyvänä asiana, koska se tuo lisää demokraattista legitimiteettiä G20-prosessiin. Tähän mennessä meillä on ollut johtajien huippukokous, nyt on myöskin parlamentaarinen foorumi, siitä on pidettävä kiinni. Äh, Argentiina, isäntämaa, äh, varmasti huomasimme kaikki valtuuskunnassa, että Argentiinan avautuminen äh, eristäytymisen vuosikymmenten jälkeen ja protektionismin jälkeen on totta. He ovat nyt äh, kansainväliseen yhteistyöhön äh, monenkeskeiseen kauppaan sitoutuneita. Tietenkin on myöskin tarvetta vielä sille, että uudistuksia jatketaan ja voimakas tarve on sille, että he edelleen ottavat kansalaisyhteiskunnan mukaan ja myöskin eri yhteiskuntaryhmät mukaan tähän prosessiin. Sitten EU-merkosuurneuvotteluista osoitimme hyvin voimakasta tukea tälle ja tapasimme myöskin julkilausumatasolla paljon, tai tämä otettiin hyvin avoimesti vastaan, mutta tietysti uusi norsu olohuoneessa on sitten tämä Brasilian uusi presidentti ja kukaan ei tiedä, että mihin tämä tuuli kääntyy. Tämä tilanne ei ole siis mitenkään helppo ja yksinkertainen, vaan tuo alueellinen tilanne Mercosur-maissa ei ole nyt ollenkaan yksinkertainen. Olemme myöskin tarttuneet tilaisuuteen, koska mehän pystyimme siis tapaamaan niin monia maiden parlamentaarikkoja edistää myöskin VTOn uudistusta EUn taholta. Uskon, että uudistuksen tarve on todella yleismaailmallisesti tunnustettu, mutta keskusteluissa tämän uudistuksen sisällöstä on vielä paljon tehtävää ja ihan lopuksi vielä ähm, voisin mainita EUn virastojen ja instituutioiden yhteistyöstä. Meillä on oikein hyvät suhteet Argentiinaan kaiken kaikkiaan ja myöskin ulkosuhdehallintoa ja komissiota olemme auttaneet briefauksilla ja meillä on ollut briefaus myöskin ulkosuhdehallinnon kanssa. Äh, olen äh, äh, vähän surullinen siitä, että olemme pyytäneet tällaista yhteistyötä, mm, mutta se ei onnistunut, enkä tiedä oikein minkä takia, mutta kaiken kaikkiaan valtuuskuntamatka onnistui hyvin ja uskon, että me pystymme todella osoittamaan yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta meppien kesken, vaikka olemme eri poliittisista ryhmistä – ja todella yhdessä veimme EUn viestiä eteenpäin keskeisiä arvojamme ja intressejämme myöskin lähitulevaisuutta ajatellen. Ja uskon, että onnistuimme varmasti myöskin siinä, että jätimme jäljen tuohon G20-tapahtumaan myöskin ihan lehdistön ja joukkotietotusvälineiden tasolla Buenos Airesissa. Mahtavaa, onko kysymyksiä tai kommentteja, edustaja Scholz? Thank you, Chair, and thank you, uh, you... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä oikein kiintoisesta ja yksityiskohtaisesta selonteosta. Ehkä en kuullut tätä, mutta onko G20-kokouksessa keskusteltu seuraavasta asiasta, teräsfoorumista nimittäin. Aina kun me pyydämme ratkaisua tai toivoisimme, että löydettäisiin ratkaisu tähän asiaan, niin DG Trade sanoo meille, että totta kai G20 on yksi näistä foorumeista, joka tietysti esittää tärkeää roolia myös Buenos Airesissa. Näin oli. Te mainitsitte VTOn uudistamisen ja siitä käydyt keskustelut, eli onko ovatko ehkäpä kehittyneempien maiden edustajat riittävän tietoisia siitä, että kaupan ja kauppayksiköistä kestävät kysymykset pitäisi liittää tähän asiaan? Kiitos. No. Me olemme edustettuna G20-foorumissa. Ja en tiedä, oliko tämä kysymys sitten. Millainen oli yhteistyö siis eri valtuuskuntien välillä, eri maiden välillä? Okei, okay, thank you very much. No niin, kiitos paljon. Puheenjohtaja, voin sanoa, että meillä ei ollut G20-foorumissa amerikkalaista valtuuskuntaa, siis ei kongressin jäseniä Yhdysvalloista, joten tästä <laughs> syystä en pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Tietysti keskustelimme paljon Yhdysvalloista, kyllä, selvästikin, mutta se ei ole ihan sama asia. Olemme keskustelleet paljon myöskin paneelien aikana. Formaat kontakti oli siis se, että järjestettiin paneeli, siellä oli puhujia, mm, myös me olimme mukana ja sitten keskustelu, äh, kun äh, puhujat olivat käyttäneet puheenvuoron. Ja aika paljon keskusteltiinkin Yhdysvaltain äh, kannasta, asemasta siitä, mitä mahdollisuuksia tariffipäätöksillä kenties on, kun presidentti tekee näitä tullipäätöksiä. Ja yleisesti ottaen ilmeisestikin, no No, ei ollut kovin paljon luottamusta oikeastaan VTOn suhteen nykyiseen amerikkalaiseen hallintoon, joka tietysti keskusteluiden tasoilla sitten näkyi parlamentaarikojen puheissa. Ja kaikki ainakin, jotka puhuivat todella halusivat tukea VTOta tulevaisuudessa, kuitenkin myöskin tunnustivat, että uudistuksille on tarvetta. Me emme keskustelleet kuitenkaan EUn ehdotusten sisällöstä, koska kuitenkaan meillä ei ollut mm, tätä teknistä äh, osaamista kumppaneiden keskuudessa, että oltaisiin voitu mennä teknisiin ehdotuksiin, mutta asiat olivat kuitenkin asialla, että Yhdysvallat ei ollut edustettuna. Sitten tästä teräsfoorumista vastaus lienee sama enemmän tai vähemmän. G20 varmastikin ähm, ensimmäinen päivä joulukuuta äh, valtiopäämiesten tapaamisessa mm, puhuu tästä tuossa paneelissa, jossa minäkin olin mukana, jossa puhuttiin monenkeskisyydestä, niin meillä oli siellä Korean edustaja, joka otti esille tämän äh, teräksen ylikapasiteetin Ähm, ja siihen liittyvät kysymykset. Ja sitten kestävästä kehityksestä Helmut, kyllä, se oli varmasti kaikkein keskeisin aihe useissa paneeleissa. Monet puhujat käsittelivät kestävää kehitystä, Agenda 2030 ja kaikissa näissä kestävän kaupan Mm, ulottuvuuksissa olevia ehdotuksia ja voin todeta, että jotkut analyytikot, eivät nyt siis paikalla olleet valtuuskunnan jäsenet, mutta jotkut analyysit ovat olleet aika skeptisiä tämän parlamentaarisen ulottuvuuden otteen. niin tehän vain juttelette ja keskustelette siellä ja siellä ei ole mitään päätäntävaltaa, vaan se on kaikki hallituksessa se päätäntävalta. No kyllä, monet äh, edustajat kuitenkin näkivät, että on hyvin tärkeää, että me tapaamme ja keskustelemme. Ja nyt minulla on tässä ollut tämä kysymys puheenjohtajalta tästä amerikkalaisesta läsnäolosta. He eivät siis päässeet tulemaan ja sen takia he eivät olleet siis pystyneet lähettämään vaalien takia sinne omaan valtuuskuntaansa. Thanks a lot. Kiitos paljon. Näin ollen kohta kymmenen on käsitelty. Sitten kohta 11, ensimmäinen äänestys. Minuutti aikaa, mutta... A, Ah, edustaja Hansen. Oui, merci, monsieur le président. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa tämän asian esille, koska sain tiedon Inta-valkunnan sihteeristöltä, että olette lähettäneet kirjeen Japanin pääministeri Shinzo Abelle, Intavaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, joten täytyy sanoa, että tuo kirje yllätti minut, koska minä ainakin varjostelijana en, ei minun ei kuultu tästä kirjeestä. Minua ei konsultoitu, puhuin muiden varustelijoiden kanssa. Hekään eivät ole tästä kuulleet mitään. Emme tehneet päätöstä täällä valiokunnassa, joten kuka teille antoi mandaatin lähettää tuon kirjeen. Sitten tämä minusta on melko kummallista, että tuo kirja oli ostettu, kirja oli ostettu suoraan herra Abelle, koska tavallinen kanava olisi Japanin edustuston kautta täällä Brysselissä lähettää tuollaiset kirjeet. Sitten kirjeessä puhutte meistä, we, kenestä siis puu... ketä tarkoitatte, puhutteko itsestänne vai intavaliokunnasta, kun sanotte me, koska minusta nyt tuntuu, että tämä ei ole kaikkien kanta. Sanotte, että haluatte uutisia TSD-luvusta ennen valiokunta-äänestystä, tai siis ennen äänestystä tuosta sopimuksesta Japanin kanssa. Ja kysymys kuuluu, mikä on strategianne? kun on tämä aikaisempi pyyntö, koska juurikin meillä oli kokous EU-Japanin valtuuskunnan kanssa ja Intan kanssa viime viikolla Strasbourgissa, jossa STn esitteli selvästi sanoi meille, ja siis päivitti noista kokouksista, joita oli pidetty, joten olisi hyvä, että konsultoisitte myös tuota esittelijää. Ja täytyy sanoa, että olen hyvin yllättynyt ja mietipä mitä lisää tämä tuo. Kiitos. Thanks a lot for this. Kiitos kommentista. Kyllä. Hyväksymme päätöslauselman saman aikaan, kun äänestettiin valiokunnassa täällä suostumuksesta ja minusta oli velvollisuuteni antaa vihjepanlaisille siitä, että jos halutaan laaja enemmistö valiokunnassa, mikä nyt on tavoitteena, jotta saa lisäselvennystä, että päätöslausuman mainitsemat kysymykset saatiin päätöksen. No eilen puhuttiin koordinaattoreiden kesken tästä ja koordinaattori tuli pyyntö keskustella tästä etukäteen ennen kuin tänne kirja lähetetään. Now we switch to the... Nyt äänestetään. Koeäänestys. Toivottavasti kaikilla on sähköäänestyskortti mukana. Äänestys alkaa. Not working? Eikö toimi? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kaikki kunnossa. It was a real vote, I want... Jos tämä oli todellinen äänestys, niin minä haluan äänestää puolesta, mutta äh, vasta tässä mm, katsottiin, että kuinka paljon tässä äänestetään, enkä oikeasti äänestänyt. But it, yes. Tämä oli Niin minä luulin. Tämä oli koeäänestys. Perfect. So, the first real vote. Täydellistä. Nyt ensimmäinen todellinen äänestys lohkoketju. Mietintö Emma McClarkinilta ensimmäinen tarkistus on kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta ei vaan puheenjohtaja korjaa. Unohdin 31 tarkistus 31 Klaus Buchnerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 63, äänestys alkaa. And the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 70, 73 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 95 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdeksän raukea kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty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 Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, mutta tarkistetaan. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ITRE-lausunto pitää äänestää kohta 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. And the vote is Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä. Onneksi olkoon Emma McClarkin. So, next point. Seuraavaksi kohta 12. VTO tie eteenpäin. Keskustelimme tästä nyt monesti viime päivät. Ja nyt sitten, anteeksi. 10, 12. 12. 12. 12. Väärä luku tai väärä luettelo. To be clear, it's... A. Kohta 12. VTO-äänestys. Ja edustaja Rybikin ja minun teksti Ensinnäkin kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja lisäyksenä kompromissi kutoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty 43, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty lisäyks kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 12 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta, siis se kaksi, kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 1 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 2 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve. On Deve, I would ask pyytäisin, että äänestämme lisäksi myöskin DV4, siis kohdasta 4. Se ei tullut kompromissi 31 katetuksi vielä. Sihteeristö sanoo, ettei tämä sovi yhteen kompromissin kanssa. Ja mitä sanotte, edustaja Rybik? Onko se sopiva? Ilman mikrofonia. Oh, he's generous, so We will vote on paragraph... Äänestämme kohdasta 4 DVltä Rybik eh, on su- suhtautu suopeasti. Eli kohta 4 DVltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kahdeksan. Kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää hylätty. Ja päätöslausunnon kokonaisuudessaan näin tarkistettuna äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella Nyt meillä on Parmetin kanta VTO-tekstistä. Kiitos. Sitten kohta 13. Samoan liittyen Euroopan yhteisen meidän valtion väliseen väliaikaisen kumppanuussopimukseen. Tarkistus 1. To explain, because there was some... Haluaisin vain selittää. Tässä oli hiukan keskusteluja siitä, että oliko tämä ollenkaan hyväksyttävissä, mutta haluan sanoa, että kun äh, Samoa nyt on sitten EUn äh, ei-yhteistyötä äh, tekevien äh, tuomiovaltojen listalla, kun kysymys on verotuasioista. Eli niin senpä takia minä ehdotan, että nyt sitten lykkäämme tätä äänestystä kaiken kaikkiaan. Kirjoitustarkoitus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kohta 14. Vuosittainen kertomus 2017 EIPn rahoitustoiminnan valvonnasta. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi kaksi. Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Kompromissi kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 raukeaa, raukeaa, raukeaa, 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 23 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 23, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 24. Äänestys alkaa. 24. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, taisi olla hylätty, mutta tarkistetaan. And the vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 32, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki ovat nyt sitten puolesta. No eivät kaikki, mutta hyväksytty. 30 5 ja 6 ja 7 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää, kaikki eivät äänestäneet, joten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Pyydän nostamaan kättä kunnolla. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyvä, äh, hylätty, korjapuheenjohtaja. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos paljon esittelijälle. Tähän päättyvät äänestykset. Ja siirrymme kohtaan 15. Jos joku poistuu kokouksesta, pyydän tekemään sen hiljaa. 15 is... 15. Seurantaryhmien toiminta. Meillä oli seurantaryhmä GSPstä. Annan puheenvuoron Kristo Fjellnerille. Please be quiet! Eliaisuutta pyydän. Thank you very much. Uh, I, I just like to report... Kiitoksia kovasti. Halusin vain kertoa, että 16. Uh, lokakuuta me keskitymme valvontaryhmässä kahteen aiheeseen. Ensinnäkin <clears throat> Everything But Arms järjestelmän mahdollisesta hyllyttämisestä, kun puhutaan Myanmarista ja Kambodžasta. Ja toinen asia, josta keskustelimme, oli välitarkastus. Komissio kertoi mm, tietojen matkastaan Myanmariin ja virallisessa lehdessä hän tästä jäädyttämisestä pitää ilmoittaa. Ja <clears throat> prosessi kestää pitkään, se saattaa johtaa joko täydelliseen tai osittaiseen jäädyttämiseen. Esittelijänä korostan sitä, että tulisi aina ottaa asetuksen yleistavoite huomioon, joka on köyhyyden lieventäminen ja muut vastaavat tavoitteet. Mehän tiedämme, että tilanne on Myanmarissa ja Kambodsassa erittäin vakava, mutta on myös muita näkökulmia, kuten naisten työllisyys ja niin edespäin. Se, mitä me teemme, niin eivät saa tietenkään tehdä enemmän hallaa tässä maassa. Komissio on nyt kertonut meistä tästä väliarviosta, järjestelmän väliarviosta, ja se tieto, jota tutkimuksessa käytetään, ei sisällä tietoa koko neljän vuoden ajalta. Sehän on myös tärkeää. Tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin kertoa. Kiitos. Onko tähän liittyviä kysymyksiä, kommentteja esittelijälle? Ei. Selvä. Seuraavaksi ryhmän toiminnasta olemme käyneet Kanadassa ja äh, Meksikossa ja äh, olemme keskustelleet äh, naftasta. Nyt se on USMCA ja tämän uuden naftan myötä tulee tiettyjä säännöksiä, jotka mielestämme eivät ole täysin yhdessä VTOn linjausten kanssa – Esimerkiksi alkuperäsäännöt, 75 prosenttia tuotteista ja komponenteista ja taas 45 prosenttia siis täytyy tuottaa niissä maissa, jossa minimi on ainakin 60 dollaria ja joitakin myöskin koko määrityksiä tuli Meksikon osalta. Esimerkiksi kiintiö, vientikiintiö hyväksytään tai sen osalta, miten vientikiintiö hyväksytään olemme keskustelleet sopimuksesta ja komissiolle selkeä viesti on, että haluamme paremman kuvan siitä, mitä vaikutuksia tällä on eurooppalaisiin valmistajiin ja toivomme tällaista vaikutusten arviointia pian. Tässä siis Yhdysvallat niin Kanada Meksiko seurantaryhmästä, joita olemme, jotka ovat siis kokoontuneet sitten Kanadan osalta. Herra Ameriks on nyt lähtenyt parlamentista ja sitten meillä ei ole hänen sijaistaan vielä. EPPn täytyneen tätä nyt sitten pohtia keskuudessa. Selvä. Hyvä. Hienoa. Jos kysymyksiä ei ole, niin menemme ad hoc valtuuskunta vierailuun äh, ad hoc Etelä-Afrikan valtuuskuntaan puheenjohtajan Shaki. We travel to... Kiitoksia. Matkustimme tosiaankin lokakuun 29-marraskuun <clears throat> ensimmäinen Etelä-Afrikkaan. Te, jotka olette seuranneet kehitystä Afrikassa, Afrikan mantereella, niin tiedätte, että paljon siirtymää on meneillään. Zumaan hallinnon jälkeen meillä on nyt uusi presidentti Ramaphosa ja hän puhui parlamentille myös viime viikolla Strasbourgissa. Hän <clears throat> kertoi näkemyksiään siis meille henkilökohtaisestikin. Vierailu oli hyvä mahdollisuus saada parempi käsitys tästä siirtymästä, muutoksista Etelä-Afrikassa. Me kävimme erittäin hyvän kokouksen ministeri Gordonin kanssa. Hän kertoi meille siitä, kuinka uusi hallitus haluaa puuttua korruptioon. Ja koko tähän valtion, valtion liittyvän ongelmaan. Se liittyy muun muassa valtioiden omistamien yritysten ja niihin liittyvään korruptioon. Keskustelimme myös naisyrittäjistä siitä, miten heitä voitaisiin voimaannuttaa kaupan keinoin Kävimme myös hyvää keskustelua maataloudesta ja niistä jännitteistä, joita valitettavasti on EUn ja Etelä-Afrikan välillä. Toivottavasti ne pystytään jollain tavalla ratkaisemaan. Me kävimme myös Platina-kaivoksella, se oli aika vaikuttavaa. Oli <clears throat> hienoa nähdä se, millaisessa mittakaavassa tämä kaivos toimii ja mikä vaikutus sillä on paikallisiin yhteisöihin. Me kuulimme eri kuntien edustajien näkemyksiä, kun olimme käyneet vierailulla kaivoksella. Kuulimme myös maa-uudistuksesta. Sekin on Etelä-Afrikalle tyypillinen aihe. Apartheidin jälkeen maan omistajuus ei ole lisääntynyt mustien eteläafrikkalaisten keskuudessa ja se on lisännyt jännitteitä ratkaisu on tietysti vaikea löytää, koska on maanomistajia, jotka eivät halua luopua maistaan, vaikka toisaalta tätä maajakoakin tuetaan. Kysymys kuuluu vain, miten se tehdään. Ja kävimme Johannesburgista ja matkustimme Cape Townin kapkaupunkiin ja kävimme viinitilalla, joka joka toimii edistyksellisesti. Se, siellä op, opetetaan lapsia, eri taustoista tulevia lapsia paikan päällä. Siellä luotetaan opetukseen, koulutukseen ja siihen, että ehkä ne ihmiset, jotka aiemmin ovat tehneet töitä työntekijöinä näillä mailla, niin voisivat perustaa omia viinitilojaan. Eli tällä tavalla halutaan voimaannuttaa <clears throat> ihmisiä ja levittää parhaita käytänteitä Joten oli hienoa nähdä kaikki nämä yksilöt, kuulla enemmän Etelä-Afrikan muutoksesta ja toivottavasti se, että presidentti nyt on käynyt täällä parlamentissa ja että mekin kävimme paikan päällä, niin vahvistaa suhteitamme. Etelä-Afrikkahan myös on kääntänyt katseensa BRICSiin, näkee sen uutena geopoliittisena yhdistelmänä. Mutta nyt kun katsotaan USAta, Venäjää ja muita maita, niin täytyy tietysti olla realistisia ja nöyriäkin. Ja siltä pohjalta ehkä kehittää suhteita Afrikkaan ja ajatella myös, miten se hyödyttää ihmisiä siellä. Kiitos. Kiitos. Kyllä, hankala tilanne, kun tuota muutosta käy läpi. Ja minustakin tuntuu, että tässä on ylä- ja alamäkiä suhteessa EUn kanssa. Edustaja Rybik. Ei möchte Minäkin haluaisin kiittää valtuuskunnan johtaja Shakkea. Tämä osoitti erinomaisesti, millaisia ongelmia Etelä-Afrikassa on, miten ne ovat muuttuneet ja millaisia mahdollisuuksia tämä valtio tarjoaa. Ja no erityisesti tuossa Norjassa, jossa me olimme, niin siellä huomattiin, että vienti ja laadukas vienti varmasti siellä myös johtaa siihen, että väestöryhmät tulevat yhteen. Tässä voidaan soittaa myös tilannetta. Ja myös sitten varoitte usea koulutuksen olisi vaikuttanut näistä kouluista, joita noissa maatalous konteksteissa oli. Ja tämä osoittaa myös sen, että maareformi Etelä-Afrikassa – on tärkeä ennakkoedellytys sille, että tullaan kohti lisää tuottavuutta. Ja valtio myytä tullut näitä suurtiloja ja sitten valtio löytäisi oikean muodon palauttaa näitä tiloja yksityiselle, niin tietysti se myös hyvinvointia parantaisi maassa. Olin hyvin yllättynyt sitä, kun vierailtiin tuolla kaivoksella – siellä ei ollut kyse vain platinasta, vaan myös koboltista, jota louhittiin. Koboltti on tärkeää paristoille ja keskimäärin per paristo tarvitaan noin 7 kilogrammaa kobolttia. Ja no, tuo luku on kolminkertaistunut ja sitten joku kaivos, kaivostyötä, jota ei edelleenkään ole tarpeeksi toimintaa, joten tässä on kyse globaalista kilpailusta raaka-aineiden kohdalla ja sitten keskustelemme myös siitä, miten koboltista voidaan, sit, miten voidaan kiertää tai päästä siitä eroon jätteenä. No, ne päätyvät kutakuinkin, tai eivät päädy kaatopaikoille, mutta ei olla vielä keksitty koboltille ja näille, näille miten mitä niille pitäisi tehdä. Tämä johti sitten, johti sitten keskustelua siitä, miten paristoja jatkossa sitten kiertotaloudessa kiertettäisiin. Ja näin on tämä vierailu etelä on hyvin mielenkiintoinen. Opin tästä paljon uutta varmasti. Kaikki osallistujat oppivat paljon. Tämä oli meille kaikille erinomainen matka. Kiitos. Kiitos Helmut Scholz. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Maricia hyvästä toimesta valtuuskunnan johtajana, hyvästä toiminnasta. Yksi isännöitsijöistä me ei ehkä tätä aikataulua saanut aina vietyä niin hyvin läpi. Siitä, siitäkin pitää kommentoida, mutta siis totta kai tuolla erityislaatuinen tilanne on käsillä Etelä-Afrikassa. Se johtuu jostain varmasti myös siitä nuo aikatauluongelmat. No, tuo kaivosvierailu oli loistava, mutta vieläkin parempi oli tuo keskustelu sen jälkeen yhteisöjen johtajien kanssa. Ja näinhän tämä suunniteltu, että pohtisimme kestävyyskysymyksiä ja mitä itse asiassa tämä louhosala tuo ihmisille tuolla alueella. Ja saimme hyvän yleiskatsauksen sitten, kun nähtiin ikään kuin tätä mustaa ja valkoista puolta tuossa, tuosta työstä, kun oli tämä kolmanneksi suurin platin, platinakaivos, platinatoimija koko maailmassa, Platinum America, ja no meillä tuo virallinen vierailu, sen jälkeen minä osallistuin erääseen kirjatapahtumaan. Viinin yliopiston järjestämä tällainen tapahtuma Business as usual siis jatkunee, mikä osoittaa myös, va- mikä vastuu BSFL siitä, että miten miten siis kansainvälisiin arvoketjuihin nämä raaka-aineet päätyvät, miten tätä kaikkea käsitellään sillä. No, Dieselgate on tästä hyvä esimerkki, sillä myös autojen akut ovat osa tätä tilannetta, että meidän pitää pohtia meidän vastuutamme siitä, miten näitä tuotteita valmistetaan. Pitää ottaa ihmisiä paikan päällä myös Etelä-Afrikassa. Tämä merkitys on korostunut ja toiseksi tuo maareformi – Paul Rubik viittasi tähän jo. Keskustelua käytiin, oli monia eri kantoja. Suhtautui toisaalta hyvin kriittisesti siihen, että tämä maareformi on perustuslain takaama ja se mitä nyt toteutua, muuten ei edetä näissä kysymyksissä ja miten voidaan tätä tasoitusta tehdä, kun on paljon köyhyyttä myös tuossa maassa vielä edelleenkin. Ja riskinä on epävakautuminen, kun yritetään päästä apartheidin seuraamuksista yli. Ja vastuuta on erityisesti paikallisilla valkoisilla. Ja valkoiset tilastot sanovat, että no mustat eivät pysty tuottavuutta ollenkaan mitä en yllän. Ja tässä tuli hyvin selväksi, että tuo maareformi on jatkossakin tärkeä aihe ja tämä vahvisti myös tuon kaupungin yliopiston oikeustieteelliseen laitoksen edustajan teki selväksi, että kestävyys kysymykset on välittyvä myös presidentti Amafosalle, joka on vastuussa maareformin täytävännosta, ja tämä oli myös hänen vaalilupauksensa myös merkittävä sanoinen, joten tulevina viikkoina nähdään, miten käy. Ja Strasbourgissa hän piti puheensa viikolla siinä kuultiin, mitä hän sanoi, joten EU on tässä varmasti läheisesti mukana toivottavasti kaiken kaikkiaan. Tuli myös selväksi, että meidän pitäisi käydä va- puhua etelä vain pari vuoden välein, vaan paljon pysyvämmin ja säännöllisemmin. Tämä on tärkeä kumppani globaali, globaalissa etelässä meille ja tärkeä keskustelukumppani myös Inta-valiokunnalle. Kiitos. Kiitos edustaja Kempo Berneman. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää järjestäjiä hyödyllisestä vierailusta. Ensimmäinen asia, joka yllätti, oli Etelä-Afrikan auton valmistaminen. BMW, Mercedes ja niin edespäin vievät aika paljon UKhon. UKhan on toiseksi suurin Etelä-Afrikan markkina-alue. Se oli aika yllättävää. Menee USAankin edelle. Eli merkittävä markkina-alue, merkittävä viejä. Toinen seikka liittyy siihen, mitä sitten valtio toimii Etelä-Afrikassa. Onko tuo vitsi vain niin syö vientiin, on se, että Etelä-Afrikka ja Yhdistön kuningaskunta ajavat oikealla, tai siis väärällä puolella tietä. Se on syy siihen. A good joke, Mr. <clears throat> Hyvä vitsi, kiitos. Niin, olin sanomassa, että tämä valtion sokeraava toiminta, joka liittyy siihen, että neljännes rahasta meni entisen presidentin käsiin. Siis talous on kärsinyt tästä järkyttävällä tavalla ja tämä tosiaankin valtion haltuunottama raha on tehnyt kovasti hallaa taloudelle. Ja sitten maanomistajuus, siitähän täällä jo puhuttiinkin. Tämä on erittäin vakava kysymys. Ja tästä saattaa tulla Zimbabwen kaltainen ongelma. Luoja paratkoon, se olisi kamalaa. Se olisi katastrofi kaikille. Toivottavasti uusi presidentti Ramaphosa on fiksu. Hän kyllä osaa käsitellä tätä asiaa varmasti järkevästi maauudistuksessahan on monta lehmää ojassa, mutta presidentti toivottavasti ymmärtää tämän ja hänen täytyy ymmärtää myös se, että poliittista painetta tulee joka suunnasta. Hän kuitenkin tuntuu toimivan järkevästi. Jos hän toimii tosiaan järkevästi, niin maa-uudistus saattaa olla hyvä asia eikä vie, karkota maasta ulkomaisia investointeja. Tällä hetkellähän on totta sekin, että monet perheet lähtevät Etelä-Afrikasta. Jää nähtäväksi, mitä tulevaisuus tullessaan, mutta Afrikalla on kyllä paljon potentiaalia. Okei. Okay. Juuri näin. Kiitos paljon palautteesta valtuuskuntamatkalta. Kiitos Maritse Schaake vielä valtuuskunnan johtamisesta. Tarkkaan seuraamme Etelä-Afrikan kehitystä jatkossakin. Niin, tässä on pieni ongelma, koska seuraavan kohdan komission edustaja ei ole vielä paikalla. No, viiden minuutin kuluttuako? No. Okei. Okay. Selvä. Kolme minuuttia. Kolme minuutin tauko. Okay, so dear colleagues. Kollegat, eh, kohta 17. Afrikan ja EUn allianssi kestävien investointityöpaikkojen luomiseksi. puheessa on unionin tilasta puheenjohtaja Juncker hieman yllättäen ilmoitti uudesta ehdotuksesta, tai tekee uuden ehdotuksen sitä, että liitettäisiin yhteen kumppanuussopimus pan-afrikkalaisen, pan-eurooppalaisen sopimukseen, tällaisen mannetten välisen vapaakauppasopimuksen puitteissa. Tämä oli vähän odottamatonta, eikä selvää, mitä tässä tarkoitettiin erityisesti kun tässä nyt keskustellaan vapakauppasopimuksista, talouskumppasopimuksista ja miten tämä voitaisiin toteuttaa. Ja totta kai meillä on alojen lähestymistapa kauppakumppasopimuksiin myös, koska kauppa EUn ja Afrikan valtioiden välillä on paljon korkeampaa kuin Afrikan sisäinen kauppa. Sepä takia lisääntynyt etelä-etelä yhteistyö olisi hyvin hyödyllistä ja tuemista. Mutta suunnitelma oli melko uusi meille ja nyt halusimme mielellämme kuulla lisää yhtyskohtia siitä ja Rova Erja Askola, joka vastaa talouskumppanuussopimuksista, on paikalla. Anna hänelle puheenvuoron kuudeksi minuutiksi. Thank you, uh, um, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Todellakin EU tukee sitä, että otetaan käyttöön afrikkalainen, Afrikan mantereen vapakauppa-alue niin poliittisesti kuin taloudellisestikin, kun viime syyskuussa Juncker puhui unionin tilasta. Hän ehdotti Eurooppa-Afrikka-kumppanuutta ja kumppanuuteen sisältyy ajatuksia myöskin siitä, että pyritään parantamaan investointia ja kaupankäyntiä Afrikan ja Afrikassa, Afrikan kanssa ja Afrikassa. Ja välineitä ovat tietysti tässä yhteydessä ulkoiset ulkoinen investointisuunnitelma sekä muut kauppajärjestelyt Afrikan kanssa. Kun tarkastellaan tätä Afrikka-tiedonantoa, niin hyvin selkeästi siinä todetaan, että, ja luen täältä, että kauppajärjestelyt EUn kanssa pitäisi suunnitella sillä tavalla, että ne ovat mahdollisimman pitkälti sellaisia rakennuskiviä, jotka hyödyttävät Euroopan, Afrikan mantereen vapakaupaluetta, jota nyt rakennetaan tässä. Ja erityisesti tämä tarkoittaa siis sitä, että tarvitaan parempaa keskittymistä siihen, kuinka pannaan täytäntöön näitä taloudellisia kumppanuussopimuksia Afrikan yhteydessä, kuinka keskitytään siihen, että niitä laajennetaan myöskin muihin maihin ja muihin aihealueisiin kuin mitä tällä hetkellä tässä olemassa olevissa, näissä olemassa olevissa taloudellisissa kumppanuussopimuksissa. Ja erityisesti Pohjois-Afrikan osalta tarvitaan syvälle, syvällistä ja pitkälle menevää vapakauppa-aluetta Tunisian ja mahdollisesti myöskin Marokon kanssa. Tätä onkin jo viety eteenpäin. Jatkamme myöskin muiden toimien ja kumppanuuksien tukemista, joihin DG meidän me emme ole niistä kuitenkaan vastuussa, mutta joka tapauksessa viittaan tässä myöskin niihin teknistä ja taloudellista apua annetaan tälle Afrikan mantereen vapakauppa-alueelle ja DEFCO-pääosasto tässä tätä hallinnoi. Työllisyys- ja kasvuosa-alue on tässä myöskin mukana ja haluaisimme olla tiivisti siinä mukana Trade-pääosaston puitteissa ja itse asiassa olemmekin aika, muka, aika pitkälti mukana tässä, koska kysymys on asiakirjoista, jotka antavat afrikkalaisille kumppanille mahdollisuuden alueellisesti ja kansainvälisesti saada aikaan lisäarvoa ja myöskin siirtyä arvotuottavimmille sektoreille. Myöskin vuoropuhelua käydään investointien ympäristöstä jota pyritään parantamaan. Tätä tapahtuu maataloudessa. Komissaari Hoganin task force tältä osin on perustettu. Kauppapolitiikkamme luo kannustimia, joita todella tarvitaan, jotta voidaan houkutella Afrikan maihin investointeja ja Afrikan alueelle myös. Tämä onkin osa tätä kansainvälisen investointisuunnitelman kolmatta pilaria, kun ajatellaan juuri tätä kumppanuutta Afrikan kanssa. Äh, halutaan, että myöskin kauppakysymykset ovat enemmän mukana yksityisen ja julkisen välisessä vuoropuhelussa. Äh, kysymys on niin hallitusten kuin yksityisenkin sektorin kanssa käytävästä vuoropuhelusta, jota varten äh, on olemassa jo alusta. Ja haluamme korostaa myöskin kumppanuutta siltä osin, että voimme entisestään parantaa kaupan edistämistä, erityisesti kaupan edistämistä, tuotestandardien ja muiden sääntelytoimien edistämistä. Ja olemme samaa mieltä tässä Devco pääosaston kollegoiden kanssa. Maria Arena. Maria Arena. Merci. Euh, tout comme vous, euh, monsieur le... Kiitoksia Minäkin olen hiukan yllättynyt Junckerin lausumasta täysistunnossa ja minulla olisi muutamia kysymyksiä komissiolle koskien komission uutta strategiaa, Afrikka-strategiaa. Tietysti vapaa kauppa on aina ollut asia, jota Eurooppa tukee. Ja, ja e, ajatuksena on myös se, että Afrikka voisi sen avulla kehittää myös sisäistä kauppavaihtoa. Tietysti äh, kun puhutaan tästä äh, mannerten välisestä kaupasta, niin viime vuosina me emme välttämättä ole onnistuneet tässä toisessa tavoitteessa, eli Afrikan sisäisessä kehityksessä. Meillä on yksi, Siis ainoa sopimus, joka on, joka on jollain tavalla onnistunut, on Sadekin kanssa tehty, mutta muut sopimukset, kumppanuus- ja taloussopimukset, esimerkiksi etelä, e, itäisen ja läntisen Afrikan kanssa, ovat aivan, aivan umpikujassa. Meidän tulisi neuvotella globaalista kumppanuudesta äh, kaikkien Afrikan maiden kanssa, äh, äh, mutta siitä huolimatta, siitä huolimatta että kaikki muut sopimukset ja kumppanuudet ovat epäonnistuneet melko ikävällä tavalla. Eli pitäisikö nyt keskustella, minkälaisia keinoja on käytössä, jotta voitaisiin edistää tätä Junckerin ehdottamaa uutta toimintatapaa. Ja sitten kun puhutaan kotonuun jälkeisistä neuvotteluista, sen tarkoitushan on uudelleen määritellä AKT-maiden kanssa ylläpitämiämme suhteita. Eli tässä ei ole kyse ainoastaan Afrikasta, vaan myös Karibian ja Tyynemeren maista. Niin olemmeko me jollain tavalla Äh, siis miten me aiomme toimia, kun meillä toisaalta on tällainen megakauppasopimus Afrikan kanssa ja sitten toisaalta on tämä AKT-sopimus. Äh, miten tähän aiotaan suhtautua? Ja täytyy muistaa, että kotonuun äh, jälkeisenä aikana, samoin kuin kotonuun aikanakin, on kolme tärkeää arvoa. Kehitys, hallinnointi ja kauppa. Ja nämä kolme kulkevat käsi kädessä. Ja se ehdotus, jonka Juncker esitti, niin siitä jäi vähän sellainen vaikutelma, että noudatetaan kiinalaista menettelytapaa Afrikkaan, eli ainoastaan kauppa, kauppa, kauppa ja kauppa. Ja nämä kaksi tärkeää toista pilaria, eli kehitys ja hallinnointi, niin ne jäävät lapsipuolen asemaan. Eli jää vähän, tulee mieleen, että Juncker on tässä unohtanut nämä kaksi tärkeää toista pilaria. Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi kuulla. Minua kiinnostaisi kuulla komissiota, että no, meillä nyt on viime vuosina nähty, että kansalliset Afrikan strategiat syntyvät tai niitä on syntyneet tai niitä suunnitellaan ainakin. Tiedän Saksasta, että meillä oli meidän Marsan suunnitelmamme Afrikalle – jonka ministeri Müller laati. Minua kiinnostaisi, kuinka pitkälle myös nämä kansalliset suunnitelmat ja ehkäpä myös toimet on otettu mukaan. Tiedätkö tästä jotain vai onko tämä nyt EUn pyrkimys sitten vielä kulkea omia polkuja ja aloittaa jotakin omaa vai onko nyt kyse siitä, että käydään myös vuoropuhelua muiden kanssa, jotta tämä toimi, otetaan kaikki koostetusti yhdessä. Kiitos. Hautala. Yeah, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten itse mainitsitte, niin tämä oli hiukan yllättävää saada tämä aloite. Ja nyt sitten mietin, kuinka läpikotaisin ajateltua tämä on, jos otetaan huomioon se seikka, että kysymys on hyvin monista hyvin erilaisista maista, joiden kehitysaste on hyvin erilainen, on kaikkein äh, vähiten kehittyneistä maista keskitulo maihin. Kuinka komissio on ajatellut tätä ähm, suunnitelman äh, monimuotoisuutta tässä suhteessa. Ja kuten Maria Arena aivan oikein sanoi, tähän liittyy kaksi hyvin tärkeää kysymystä, jotka nyt ovat äh, poissa. Ja hallinto on näistä yksi. Tiedämme, että laittomat äh, rahavirrat Afrikasta, Euroopan ja muualle maailmassa ovat paljon tärkeämpiä itse asiassa suurempia jopa kolmesta kymmenen kertaa suurempia kuin mitä sinne virtaavan rahan määrä on. Kuinka äh, siis äh, tämä asia otetaan huomioon hallinnossa? Tiedän, että on afrikkalaisia äh, prosesseja tämän asian huomioon ottamiseksi. Esimerkiksi tuo, eikö se nyt ollut edesmennyt Kofi Annan, joka johti tällaista tärkeää paneelia ja myöskin presidentti Beki Joten voimmeko tukea enemmän näitä pyrkimyksiä? Ja sitten kehityksestä. Meillä on uusia instrumentteja. Meillä on tämä ulkoisen ulkoisten investointien suunnitelma, kuinka tämä siihen nivelletään ja erityisesti kuinka me takaamme sen, että pystymme myöskin mahdollistamaan, mahdollistamaan kehityksen erilaisia tekijöitä, että emme ole sokeita sille, että on tarvetta koulutukselle ja terveydenhuollolle, jotka itse asiassa ovat myöskin kauppaa edistäviä asioita, joten olen hiukan hämmentynyt tästä lähestymistavasta ja haluaisin erityisesti painottaa sitä, että tähän tarvitaan myöskin kehitysnäkökulma voimakkaammin mukaan. Sitten kauppakysymyksistä. Onko joitakin sellaisia mekanismeja, joilla autetaan alueellista, alueellisia kauppa yhteisöjä, kuten Ekovassia tai Itäisen Afrikan yhteisöjä. Onko lähestymistavassa ne tämä otettu huomioon? Scholz. Thank you, Chair, and I also want to... Kiitos puheenjohtajana. Kiittää myös komissiota näistä tiedoista. Varjostelemme ei ole paikalla Lola Sanchez, mutta olemme keskustelleet tästä myös tiimin parissa, joten ymmärrämme ja arvostamme, että Jun, puheenjohtaja Juncker on yrittänyt perustaa uudenlaisen suhteen Afrikan kanssa, kun hän puhui unionin tilasta – mutta haluan myös sanoa, kuten täällä on ilmastukin jo sitten kollegan toimesta, että meidän pitäisi keskittyä siihen, että, siis tämän kumppanin pitäisi keskittyä siihen, että olisimme rehellisyyttä ja luottamusta, että tämä koko kattavallisemistapa tapa pitää varmistaa. Ja Maria Areena jo kysyi kotonoon jälkeisestä prosessista ja näistä kolmesta pilarista, joten kysymys kuuluu, No vaikuttaa siltä, että hallinnointipilari ja myös kehityspilari ovat hieman vähemmän fokuksessa, mitä tulee Afrikan ja, Afrikan ja kotemaihin. Eli tästä nyt on kohdennettu noita kauppa-aspekteja enemmän. Ja jos puhutaan kaupasta, niin totta kai meidän pitäisi päästä pois tästä business as usual lähestymistavasta, eli pitää pohtia uudelleen asioita. Ja kysymys komissiolle olisi, että oletatteko, että tämä Afrikan maiden orientaatio suuntaa kehittää vapaakauppa-alue, jossa olisi tulli unionin eräällä tapaa, niin onko tämä toteuttamiskelpoista nykyolosuhteissa, jos ajatellaan monia näitä valtioita – Eikö tämä ole pitkän aikavälin tavoite? Mitä tarkoittaa nyt meille lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, kun pyritään olemaan tukena tässä prosessissa, koska tämä Tulonin logiikka tietysti tarkoittaa sitä, että viedään pois tietyiltä Afrikan maalta mahdollisuus kehittää niiden omia talouksia. Niin joten tarkoitan siis, että ehkäpä tiedetään, että on myös tiettyä eriyttämistä olemassa Afrikan valtioiden välillä, joten ja jätettyjä erojen, joten missä meidän vastuumme sitten piilevät, kun ollaan mukana tukemassa tätä prosessia. Ja ehkäpä vielä kysymys siihen liittyen, että investoinnit Afrikkaan ja tämä on se, mitä opittiin, kun käytiin Etelä-Afrikassa tuolta kaivosalalta, niin se sieltä opittiin, että tämä investoinnit tai siis nämä lainat noihin maihin kyllä palvelut kestävän kehityksen tavoitteita, joten tarvitaan myös sitovia välineitä EUn puolelta, ettei sanota, että no tämä on vapaaehtoista, koska mitä sitten BASF tekee Afrikassa mitä muut tekevät, tämä ei nyt johda muutokseen nykytilanteessa. Ja tässä siis sanoisin, että keskeiset tavoitteet ovat tärkeitä myös näissä Afrikka-strategioissa – ja tarvitaan selviä sitoumuksia strategian sisälle. Edustaja Kempa Berman. Tietysti olemme iloisia siitä, että esteitä Afrikassa vähennetään ja siirrytään vapaakauppaan ja halutaan edesauttaa investointeja ja työpaikkojen syntymistä, mutta huolestuttaa, huolestu, minua huolestuttaa se, että tässä ei oteta huomioon eroavaisuuksia Afrikan sisällä. Menipä ihan mihin tahansa Afrikan maahan, niin kyllä on selvää, että eroja on. Ja kun tapasimme Matabin Etelä-Afrikan parlamentin puhemiehen, niin siellähän puhutaan suoraan vaaleilla valitusta kansalliskokouksesta ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy kunnioittaa demokratiaa ihan samalla tavalla kuin kunnioitamme Nigerian parlamenttia ja niin edespäin. No, meidän me ei välttämättä aina oteta avosylin vastaan Afrikassa, eli meidän täytyy olla kieli keskellä suuta, kun kaavailemme mielikuvia jostain EUn afrikkalaisesta vastineesta. Tietysti haluamme tukea vapaakauppaa ja investointeja kaikkialla Afrikassa. Ja tietysti haluamme luoda työpaikkoja, jotta voimme esimerkiksi ehkäpä vähentää maahanmuutto-ongelmaa, mutta meidän täytyy kunnioittaa demokratiaa ja kansallisia rajoja. Kiitos ja itse haluaisin käyttää myös puheenvuoron. Mikä on tämä konkreettinen tilanne tässä pan-afrikkalaisessa vapaakauppa-alueessa, joten tuo huippukokous taisi olla maaliskuussa. Siellä oli yleinen sopimus, joka saatiin aikaan, mutta nämä konkreettiset yksityiskohdat eivät ole selkeitä, joten milloin teistä tänne vapaakauppa-alue, mukaan lukien investoinnit, tavarat ja palvelut, saadaan toteutettua Afrikassa oikeasti ja uskotteko oikeasti, että vapaakauppa-alue Ruandan ja Etelä-Afrikan välillä on esimerkiksi hyvä ajatus ja mikä on yhteys näihin talouskumppanuussopimuksiin, että Saksassa on eräs tyyppi, joka sanoo, että no, johtuen tästä Afrikan vapakauppa-alueesta – unohtakaa kauppasopimukset, talouskumppanisopimukset, älkää niistä enää neuvotelko talouskumppanisopimuksista, epäsopimuksista. Ja heittäkää ne ulos ikkunasta, koska meillä on tämä vapaakauppa-alue. Mitä sanotte tälle ihastuttavalle tyypille? Thank you for all, you, all these questions. Kiitos kaikista kysymyksistä. Haluan nyt alkuun korostaa, että kyllä Junckerin lausunto on nähtävä pitkän aikavälin visiona hyvin pitkän aikavälin, koska tällä hetkellä me emme ole aloittamassa neuvotteluita tällaisen Manner-sopimuksen aikaansaamiseksi, vaan sitä varten ensin tarvittaisiin tiettyjen ehtojen täyttymistä erityisesti Afrikan osalta. Tämä mantereen vapaakautta-alue pitäisi ensin laittaa täytäntöön. Siinä emme ole vielä täysin päässeet maaliin ja myöskin alueiden osalta on sanottava, että jotkut alueet ovat edistyneempiä kuin toiset. Ja kysymys on myöskin keskustelukumppaneista. Afrikkalaiset maat, afrikkalaiset alueet, ovatko ne kiinnostuneita tunnustamaan vaikkapa Afrikan unionin roolin niitä edustavana elimenä neuvotteluissa, joten tällä hetkellä kysymys ei ole niinkään konkreettisesta työskentelystä, vaan kysymys on visiosta, johon molemmat osapuolet ovat osoittaneet kiinnostusta ja nämä epä sopimukset ovat osa tätä. Niiden tavoite on siis sama, että avataan kauppaa ja edistetään sitä eri alueilla, koska tämä EPA hän jo tuo tietyn alueen. Tässä edustaja Areena aivan oikein totesi, että SADEC EPA-sopimus tällä hetkellä ainoa Afrikassa. Onko sitten joitakin muita, kuten vaikkapa Itä- ja Itä- ja Etelä-Afrikan osalta, niin tai muita, jotka tuovat tällaisia alueita yhteen. No, kyse ole niinkään alueellisesta, vain alueita pienemmästä osa-alueesta. Kysymys on siitä, että halutaanko tällaista alueellista sopimusta ja nyt keskustelemme siitä, että mahdollisesti voimme syventää tätä sopimusta muillekin osa-alueille, kuten vaikkapa teolliset ja tekijänoikeudet, palvelut ja tavarakauppa. Tietysti kysymys on siitä, ovatko afrikkalaiset kumppanit tähän halukkaita. Tämä integraatioprosessi Afrikassa ei tietenkään ole EUn johtavaa, johtamaa, vaan se lähtee Afrikasta itsestään ja tämä on asia, Äh, äh, jossa afrikkalaisilla on täysi suvereniteetti. Me emme ole tässä kuskin paikalla, vaan tuemme vain tätä prosessia ja kauppainstrumenttiemme äh, näiden vapaa-kauppa-alueiden ja talouskumppanuussopimusten kautta pyrimme vain tähän samaan päämäärään. Tämä kumppanuus tarkoittaa sitä, että taloudellisia suhteita sivennetään, edistetään työpaikkojen luomista ja investointeja Afrikassa. Ja tämä on vain osa kokonais Äh, strategiamme Afrikan osalta. Tämä ei tarkoita sitä, että me odotamme, äh, että unohdamme täysin kehitysyhteistyön tai hallintokysymykset. Ei, vaan ne edelleen ovat äh, prioriteettia Afrikan suhteen muissa poliittisissa välineissä, kuten vaikkapa eurooppalaisessa konsensuksessa kehityspolitiikan osalta, joka on hyvin selkeästi esillä tässä ja tämä liittyy myöskin näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin totean tässä nyt todella, että on paljon haasteita myöskin Afrikassa ja siellä vapaakauppa-alueella. Ja sitten pannaanko tämä täytäntöön on sitten täysin eri asia. He pyrkivät työstämään ratifiointiprosessia nyt ja ennen kuin pystymme millään lailla etenemään mihinkään järjestelyihin manner-tasolla, niin ö, ähm, ensiksi tämä afrikkalainen Afrikan mantereen vapakauppa-alue on ensin laitettava täytäntöön, joten komission puheenjohtaja Juncker puhui hyvin pitkän aikavälin visiosta tässä yhteydessä. Sitä haluan korostaa. Okay, and the... Selvä. Ja arvio konkreettisesta statuksesta ajatellen Afrikka-työtä ja yhteyttä vapaakaupan ja epäsopimusten välillä. Yeah, thank you. Um, the... Kiitoksia. Afrikan vapaakauppa-alueen konkreettinen tilanne on nyt se, että 49 maata ovat allekirjoittaneet sen 55 maasta. Muutamat merkittävät maat, kuten eh, eh, Nigeria ja Tansania, vielä puuttuvat joukosta. Ja pohtivat sitä, allekirjoittavatko sopimuksen. Jotkut maat ovat jo ratifioineet ja kunnianhimoinen tavoite on se, että 22 maata ratifioisi vuoden loppuun mennessä, jolloin vapakauppa-alue tulisi voimaan. Äh, tässä pisteessä ei vielä olla, aikaa vielä menee. Monista asioista täytyy vielä neuvotella ennen kuin vapaa-kauppa-alueesta voi tulla toimiva, alkuperäsäännöt, markkinoille pääsyasiat, tuotteiden poikkeukset. Tällä hetkellä 99 prosenttia tuotteista pitäisi vapauttaa, mutta on tiettyjä tuotteita, jotka kuuluvat tähän 10 prosenttiin ja joista ei ole vielä neuvoteltu. Eli asiat vielä ovat kehkeytymässä ja tulevat kuukaudet ja vuodet osoittavat, kuinka nopea prosessi lopulta on. Ai niin, Kotonun jälkeisestä prosessista esitettiin kysymys. Nämähän ovat kaksi erillistä prosessia. Unohdin tämän kysymyksen, mutta kyllähän nämä liittyvät toisiinsa. Me olemme aloittaneet neuvottelut AKT-maiden ryhmän kanssa, koska viime toukokuussa nämä maat päättivät pysyä yhdessä neuvotteluryhmänä – ja meidän näkemyksemme mukaan tulisi alueellisia pilareita Afrikalle, Tyynelle merelle ja Karibialle. Ja tietysti kaikki riippuu siitä, millaiseksi itse alueet tämän asian näkevät omasta perspektiivistään. AKT-mandaatissa mainitaan mahdolliset alueelliset pilarit tulevaisuudessa, ja me aiomme alkaa neuvottelut näistä vuonna 2019. Eli ensimmäinen vaihe on se, että AKT, EU, että, että on, ensimmäinen vaihe on siis tämä e, AKT ja EUn yhteinen sateenvarjo, ja sen alla sitten ehkä aletaan neuvotella pilareista, mutta tämä on vielä alueiden käsissä. EU tietenkin sitten neuvottelee alueblokkien kanssa erikseen. Sikäli kun ne ovat valmiita sitoutumaan. Thanks a lot. Kiitos paljon. Eli pitkän aikavälin näkymiä, joihin vielä palataan. Kiitos. Seuraava kohta. 18.19. vapaaehtoinen kumppanuussopimus EUn ja Vietnamin sosiaalisen tasavallan välillä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa metsähallinto- ja puukauppaa koskeva sopimus. Eli ettei laitonta puutavaraa tulisi EUhun. Heidi Hautala on esittelijä. Very much. Um, Kiitos. En tiedä, kuinka usein olette kuulleet äh, puun pesusta. Puhutaan rahanpesusta, mutta puun pesusta on tulossa nyt käsite. Ehkä olette nähneet myöskin Spiegelin taanoisen numero, jossa tästä asiasta puhuttiin paljon Kakos-Aasiassa. Vietnam on hyvin tärkeä äh, äh, puukaupan keskus kakos aasiassa ja se tuo puumateriaalia Kamerunista, Kambodžasta ja myöskin Laosista, ainakin niin pitkään kunnes Laos sitten tämän kielsi. Nyt se myy myöskin eu Kiinaan ja Japaniin puutavaraa. Ja nyt Vietnam ja EU ovat allekirjoittaneet 19. päivä lokakuuta vapaaehtoisen sopimuksen, jotta saataisiin todella pysäytettyä nämä laittomat puutuonnit Vietnamista ja toivon mukaan myöskin muista maista, josta, joista vientiä sen osalta on. Tämä allekirjoitus on kuitenkin vasta hyvin pitkän prosessin alku, laukaus ja täällä parlamentissa uskon, että meidän tulee hyvin tiukkaan nyt tarkkailla sitä, kuinka tämän allekirjoituksen jälkeen tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen ratifiointi ja koko prosessi etenee aina siihen saakka, kunnes todetaan, että tämä on niin menestyksekäs tämä prosessi, että Vietnam on saada näitä niin sanottuja FLECT-lisenssejä, jotka takaavat sen, että EU, EUn tuotava puu on todella ää, laillista tuontia. Haluaisin korostaa tätä tämän asian prosessimaista luonnetta. Tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen puitteissa maa sitoutuu tiettyyn toimintaan takaamaan, että mitään laitonta puuta ei kolmansiin maihin viedä esimerkiksi EU-hun juuri. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen side vapakapo sopimuksen josta myöskin täällä on keskusteltu. Ja esittelijä herra Shahrani on hyvin tietoinen tästä asiasta, koska äh, aika keskeinen äh, kestävän kehityksen kappale on kuitenkin noissa vapakauppasopimuksissa, joka myöskin viittaa aivan suoraan tähän vapaaehtoisen sopimukseen. Se on niin lyhyt, että haluaisin lukea sen teille. Äh, jokaisen osapuolen täytyy rahkaista kaupan edistämistä puutuotteissa, jotta se tapahtuu äh, kestävällä tavalla sen mukaisesti, mikä on maan hakumaan lainsäädäntö. Tämä saattaa tarkoittaa vaikkapa esimerkiksi kauppaa lainsäädäntöä ja niin poispäin, niin sanottua FLECT-lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tässä on selkeä side ja haluan myöskin korostaa sitä, että kun on tällainen vapaaehtoinen sopimus, joka toivon mukaan sitten joidenkin vuosien päästä johtaa FLECT-lisensointiin, Vietnamista äh, tulevan puun ja puutavaran suhteen, niin EU rahkaisee ja vaatii voimakkaasti parempaa hallinnointia monella tapaa tuossa maassa, tässä tapauksessa siis Vietnamissa. Ja emme ole koskaan nähneet äh, näin paljon äh, kansalaisyhteiskunnan sitoutumista prosessiin Vietnamissa kuin jo nyt aivan tämän koko sopimuksen alkuvaiheessa todella vaaditaan paljon korruption mm, torjuntaa, joka tietysti liittyy myöskin tullitoimintaan, ja sehän on myöskin tässä puukaupassa yksi avainkohta, erityisesti Kambodjan ja Vietnamin välillä. Olen sitä mieltä, että nyt kun olemme päättäneet pohtia sitä, että voisimme tukea tätä suositusta tämän vapaaehtoisen kumppanuusmuksen osalta, niin meidän pitäisi myöskin tähän laatia päätöslauselma sen sivuun. Ja minä ehdotan, että otamme käyttöön tiettyjä vertailuja, kun sitten seuraamme tätä prosessia niissä vaiheissa, jotka parlamentista ovat keskeisiä. Ja tällä tavalla sitten seuraamme juuri sitä, kuinka tämä vapaaehtoinen kumppanuussopimus toteutuu ja pannaan täytäntöön. Ja erityisesti kun ajatellaan, että tämä flect lisensoiti sitten loppujen lopulla myöskin tapahtuu delegoidun säädöksen kautta. Joten pyydän, että tarkastelette tätä hyvin mielenkiintoista välinettä, joka jo itse asiassa toimii Indonesian suhteen. Se on ensimmäinen maa, joka on saanut nämä FLECT-lisenssit, muutakin on tulossa. Ja kaikissa näissä maissa tämä prosessi kyllä on vaikuttanut hienosti niin kestävyyteen kuin myöskin hallintoon ja myöskin kauppaan. Thanks a lot. And, and... Kiitos. Niin, suomalaisena tarvitaan pätevä käsittelemään näitä metsäkysymyksiä. Metsänhoito on tunnettuja. Niin, tiedätte, että Suomi on nyt tullut kuuluisaksi siitä, että metsiä siellä kovasti haravoidaan. <laughs> Maria Arena. Maria Arena. Merci, merci Kiitos esittelijät tehdystä työstä. Yleisesti ottaen voin sanoa, että olemme samaa mieltä eri argumenteista, jotka Heidi on esittänyt. Tuemme tietysti näitä vapaaehtoisia sopimuksia Vietnamin kanssa. tärkeä panos, kun pyritään torjumaan tätä laitonta puukauppaa. Vapaaehtoinen FLEG-kumppanuus pyrkii myös parantamaan metsähallintoa ja meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Eli eri haasteita kohtavat nämä pienet puujalostajat tietysti, koska jos ne eivät liity mukaan tämän, tähän välineeseen, niin emme tule saavuttamaan tarvittavaa tehoa tässä välineessä. No, Vietnam, kuten Heidi Hautala sanoi, tuo puuta laittomasti tietysti naapurimaista, kuten Kambodžasta tai Laosista, ja unionin politiikkaan pitää ottaa huomioon tämä ulottuvuus tuossa ongelmassa ja oikaista tämä tehokkaasti tietysti on olemassa yhteyksiä sen mitä me teemme, niin toisaalta vapaaehtoisen kumppanuksen kanssa vietämissä ja toisaalta näitä muita sopimuksia ja kumppanuuksia, jotka aiomme solmia äänestää parlamentin sisällä esimerkiksi yhteys vapakauppasopimuksen EU Vietnam kanssa, joka liberalisoi täysin tuota puutuote kauppaa heti kun tämä astuu Sitten toisaalta on tämä kestävyyskehityksen sopimus, jossa otetaan huomioon laiton puukauppa mutta se ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, koska se ei ole sitova. Näin on tärkeää olla johdonmukaisuutta siihen, mitä me teemme. On tietysti vapautustoimia, jotka saavat tietysti etenemisen samalla. Meidän pitää, käyttä, meillä pitää olla välineitä, jotka pakottavat vietomin kunnioittamaan sitoumuksia, joista on sopinut kappasopimuksessa. Sama pätee alusen ulottuvuuteen. On ongelma ratkaista, jotta esittelijä korosti ja myös monet kansalaiset ovat korostaneet, eli tämä laiton puu, joka tulee Kambodsasta, on tärkeä käsitellä tätä alueellista ulottuvuutta näiden sopimusten puitteissa. lopuksi vielä toinen tärkeä toimija, kun on tätä laitonta puukauppaa tuolla Kakos-Aasiassa. Kaksi tärkeää toimia, Kiina ja Japani. Ne ovat pääset puun valkaisijat ikään kuin. Kun olemme Japanissa, me näimme, että pyrittiin parantamaan Japanin lainsäädäntöä näissä kysymyksissä, kun tätä kauppaa pyrittiin suitsimaan, mutta valitettavasti laki, josta, joka äänestettiin, ei ole sitova. Ja vaikutusanalyysi, joka tehtiin Euroopan komissiossa tästä lainsäädännöstä, osoittaa, että 25 prosenttia näistä laillista toimijoista ei ole tarkistanut tämän puun laillisuutta. Näin ollen myös, kun meillä on tämä Japanin kauppasopimus, niin meidän tulee erityisen tarkkoja siitä, miten laitonta puutavaraa tuodaan tuosta maasta, kun tiedetään alusta asti, että jäljitettävyys ei ole taattua tällä hetkellä Japanissa. Kiitos. Merci, madame. Kiitos, edustaja Lalonde. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Haluan kiittää ensiksi Heidi Hautalaa tästä työasiakirjasta ja olen samaa mieltä näistä suosituksista. FLECT-sääntely osoittaa, että on täysin mahdollista yhdistää ympäristönsuojelu- ja kauppapolitiikkaa ja toivon, että tällaisia aloitteita saataisiin muillakin osa-alueilla. Tämä metsäsektori on erittäin tärkeä Vietnamissa. 44 prosenttisesti se on metsänpeitossa ja myöskin se tuo paljon työpaikkoja on tärkeää paikalliselle taloudelle, joten siis hyvin tärkeää, että siellä on kestävämpää metsänhoitoa. Tämä aiheutuu tästä sopimuksesta ja tämä on mielestäni hyvä teksti ja minä kehotan todella siihen, että ryhmässäni tämän puolesta äänestettäisiin. Olen myöskin kollegan kanssa samaa mieltä myöskin siitä, että meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia, kun tämä on realistinen ja myöskin tehokkaasti toteutettu. Ja omalta osaltani ehkä voisin tuoda joitakin lisäajatuksia erityisesti vaikkapa hyvien käytäntöjen jakamisesta niiden maiden kanssa, jotka ovat tehneet tällaisen vapaaehtoisen sopimuksen siitä, kuinka tärkeää tämä instrumentti voi olla tuolla alueella. Erityisesti on muistettava, että Vietnamin naapurimaa Kiina on tässä aika tärkeällä osalla ja todella mielestäni olisi todellakin voitto, jos tämä koko järjestelmä saataisiin maailmalla maailmanlaajuisesti. Ja mielestäni meidän täytyy todella myöskin ottaa alihankkijat huomioon ja saada ne mukaan, erityisesti kolmansissa maissa, ähm, että millään lailla tämä, tämän sopimuksen täytäntöönpano ei siitä sitten äh, äh, joudu vaaraan. Kiitos sitten edustaja Mineur. Dank u wel, voorzitter. Ja voorzitter, dank mevrouw Hout. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Hautalaa erinomaisesta työstä. Muutama kommentti kuitenkin. Jos me haluamme tehdä kauppaa Vietnamin kanssa, niin on tärkeää, että käytämme FLECT-järjestelmää, kun teemme kauppaa puulla, puutavara. Ja tietenkin kaikki due diligence-vaatimukset on otettava huomioon. Vietnamin lainsäädäntö ei riitä estämään laitonta vientiä ja vaara on se, että laitonta, laittomasti kaadettua puuta joutuisi Euroopan markkinoille. Äh, Kambodsasta äh, tuleva laiton puutavara, sen pääsy Eurooppaan täytyy estää. Ja rohkaisisin myös kansalaisjärjestöjä äh, esittämään näkyvämpää roolia. Muuten me emme pysty asianmukaisesti flektiä toteuttamaan. Ja kyllähän kansalaisyhteiskunnan mukanaolo on aina hyvä asia. Siihen liittyy monia hyviä puolia. Se hyödyttää paitsi e-, Vietnamia myös EUta. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että Euroopan parlamentin täytyy saada olla säännönmukaisesti mukana, kun tehdään päätöksiä tästä sopimuksesta. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Astrid Schumacher vastaa kestävästi kehityksen kysymyksistä Degenvissä. Kiitos puheenjohtaja, hienoa olla täällä ja kuunnella keskustelua. Olemme samaa mieltä kaikesta, mitä sanottiin. Ehkäpä korostaisin asiaa, jota Hautala esitelläkin alleviivasi, eli että Vietnamhan on globaalin puukaupan keskiössä. Siellä kasvu on ollut räjähdyksenomaista viime vuosina, mukaan lukien vientiä ja se tuo puuta yli 80 valtiosta ja vie myös päämarkkinoille, jotka mainittiin tässä Kiina, Yhdysvallat, Japani ja EU. Mutta se tarkoittaa itse sitä, että jos nyt tämä saadaan tehtyä oikealla tavalla, niin se sopimus omaa valtavasti potentiaalia. Ja sillä voidaan puuttua laittomiin hakkuisiin ja siihen kauppaan. Edustaja Hautala kuvaili jo hyvin selvästi, mitkä tavoitteet ovat, joten ei tarvitse käydä niitä läpi. Kohtaisesti ehkäpä vain reagoisin muutamaan kommenttiin, jotka estettiin tuossa äsken. Ensinnäkin näkymän tärkeys. No, sitä ei voida ylikorostaa totta kai. Teemme työtä Vietnamin kanssa, kuten tämä sopimus osoittaakin lisäksi. Teemme työtä naapurusalueella Taimaan kanssa, tämän vapaaehtoinen Laos, myös sitten Malesia ja Myanmar eri määrin ja eri asteisiin kehityssuunnin, mutta tietysti on tärkeää, että Vietnamiakin tuetaan tällä tapaa, jotta voidaan vahvistaa näitä laillisia säännöksiä ja valvontaa näissä naapurimaissa, josta Vietnam tuo puuta. Kambodjan tilanteesta puhuttiin, no se aiheuttaa suurta huolta meillekin. Säännöllisesti keskustelemme Vietnamin viranomaisten kanssa tilanteesta. Kyllä he tietävät tämän ongelman ja johtuen erityisesti ympäristötutkintaviraston työn. Heitä pitää kiittää, he tutkivat mitä tapahtuu, mikä auttaa. Ja nyt sitten keskusteluja on Kambodjan kanssa myös, ja on nähty, että Vietnam on puuttumassa tähän aiheeseen. Katsotaan, miten tehokkaasti tämä toteutuu, mutta tärkeä kommentti, joka on, että nyt ollaan prosessin alussa Vietnamin kanssa, mitä tulee ratifiointiin, no Vietnam on sitoutunut luomaan tällaisen sertifiointijärjestelmän puun ja sitten tämä prosessi voi viedä useamman vuoden, mutta sitten pitää varmistaa, että järjestelmä on vahva takaamaan puun laillisuuden, kun, joka saapuu FLEG-lisenssin kautta EU-hun. Ja tässä, kuten edustaja Minner sanoi, niin tämä due diligence-järjestelmä on totta kai tärkeä. Ja suhtaudumme myönteisesti esittänyt sanoi, että Tämän ei pitäisi olla mikään rasti ruutuun tehtävä eikä mikään leikkaa liimaa. Mitä tehdään eu tämän pitää olla vakava ja järjestelmä, joka olisi käytössä. Ja tietysti prosessin myötä kansalaisjärjestöt pitää ottaa myös mukaan. Vietnamissa tähänkin on säännöksiä, ollaan havaittu hyvää liikehdintää Vietnamissa, jotta integroisivat sekä tämän tuottajalla, mutta myös kansalaisyhteiskunnan keskusteluun, jotta tuo järjestelmä on vahva että se on, ei ole hampaaton. Heidän kanssa tehdään yhteistyötä tietysti. Me ja Vietnam arvioimme sen, että järjestelmä on tarpeeksi vahva, jotta Vietnam voi antaa lisenssiä EU-markkinoille sitten siinä kohtaa tarjoamme delegointisäädöksen, jota voitte tarkastella. Ja ehkä loppuun vielä, niin kyllä pitää myös tehdä työtä muiden suurten tuojien kanssa, eli Kiina, Japani ja Yhdysvallat. Käymme vuoropuhelua heidän kaikkien kanssa. Kiinan kanssa erityisesti kahdenvälinen yhteistyömekanismi olemassa ja me huolissamme laittoman puun määrästä, joka saattaisi joutua Kiinaan, joten keskustelemme tiiviisti siitä, että hyväksyttäisiin tällaista puulainsäädäntöä Kiinassa, Japani. No totta, olisimme halunneet nähdä sitovampia toimia uudessa lainsäädännössä. Toisaalta se on vasta astunut voimaan, uskomme, että on liian varhaista vielä yllätä se. Käymme vuoropuhelua Japanin kanssa tästä. Sitä käymme yhä tiiviimmin, kun järjestelmä pannaan täytäntöön en halua naivi, mutta ainakin Japanissa vapaaehtoistoimet yleensä, niitä kunnetaan paremmin kuin muissa osimaailmaa, joten emme ole täysin epätoivoisia tästä, mitä tulisi valtoihin. No, säännöllisesti keskustelemme asiasta, heillä on omat säädöksensä ja ovat aktiivisia maassa, tuossa maassa. Toivottavasti vastasin vähän osin ja kannustan tukemaan tätä sopimusta, koska se auttaisi meitä puuttumaan laittomiin puun hakkuisiin merkittävällä tavalla. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos Heidi. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen kiitollinen kaikista varjoesittelijöiden kommenteista. Enkä voi äh, riittävästi ylistää komission tekemää työtä, koska tarvitaan hyvää yhteistyötä DG Environmentin, Trading, Developmentin ja muiden pääosastojien kesken. Ja me, me tietysti parlamenttina voimme vain rohkaista pääosastojen välistä yhteistyötä. Ympäristöpääosasto tekee kuitenkin erinomaista työtä tässä hyvistä käytänteistä. Patricia, on tietysti hienoa, jos voit ehkäpä vielä antaa esimerkkejä sellaisista hyvistä käytänteistä, joita haluaisit mukaan tähän päätöslauselmaan. Anmari sinä esitit tärkeän huomion. Sanoit, että vietnamilainen lainsäädäntö ei riitä laittoman puutavaran viennin estämiseen. Tämä on yksi avain kohdista ja komissiokin tätä korostaa toki. Joten meidän täytyy vaatia, että Vietnam harkitsee laittoman puutavaran täydellistä tuontikieltoa. Tällä hetkellä hän laitonta puutavaraa juurikaan esimerkiksi takavarikoida. Suunnittelen tässä pientä yksityistä tiedonhankintaretkeä tammikuussa näille alueille, koska mielestäni on tärkeää nähdä, miten asiat paikan päällä hoituvat ja on tärkeää tavata AO-sidosryhmiä. Joten joulun jälkeen Toivottavasti minulla on enemmän käytännön tietoa siitä, mitä päätöslauselmaan tulisi sisällyttää. Olen kiitollinen siitä, että valiokunta ylipäänsä laatii päätöslauselman, koska juuri tällä tavalla me voimme asettaa tärkeitä etappeja, jotta sopimuksesta tulee totta. Jotkut ovat sitä mieltä, että Vietnam ei ole valmis ihan kaikkeen, mutta aivan kuten komissiokin korosti, niin tämä on vasta alkua. Tässä ollaan vasta ihan polun alussa, mutta pitkin sitä kun edetään, niin toivottavasti pääsemme hyvään tilanteeseen metsien kannalta. Kyllä, matka. Taitetaan taas on road again. Palataan asiaan tammikuussa. Lykkyä tykö, kun matkustatte Vietnamiin kohdat 18 on käsitelty, kohta 20 on yhdessä DV-valiokunnan kanssa salissa PHS 4B 001. 4 Bertta 001. Pyydän siirtymään salin 4 Bertta 001.